Chers collègues, je vous propose de prendre place. No niin, kollegat, käykää paikoillenne. Kohta 13 esityslistalla. Siis jos nyt voisitte käydä paikoille, niin voisimme aloittaa kokouksen. Siis kohta 13 esityslistalla kollega Iljana Jotova saa puheenvuoron. Keskustelemme hänen lausuntoluonnoksestaan – naisten työolot palvelualalla. Kuten otsikosta näkee, kyseessä on lausunto naisten oikeuksien valiokuntaan. Eli valmistelu, olkaa hyvä. Moi, je vais Kiitoksia. Minä jatkan äh, kohta bulgariksi. Haluaisin kiittää äh, kollegoita ja sihteeristöä siitä, että olette avustaneet tämän mietinnön valmistelussa. Tämähän on, aihehan on sellainen, josta olemme keskustelleet jo pitkän aikaa, eli miten pystytään yhdistämään esimerkiksi työ- ja perheelämä ja myös perheetuksista ja lomista ja kaikenlaista syrjinnän muodosta, erityisesti naisten osalta, jotka ovat peräisin erilaisista etnisistä vähemmistöistä, jotka sitten taas kohtaavat kaksinkertaista syrjintää. Valitettavasti tämä ongelma on edelleenkin olemassa, vaikka olemme koittaneet ponnistella niiden eh, poistamiseksi. Tänä päivänä naiset kärsivät kaikkein eniten näistä säästöohjelmista, joista jäsenvaltioiden hallitukset ovat päättäneet. Naiset ja mm, Nuoret tytöt ovat, kärsivät kaikkein eniten talouskriisin vaikutuksista. Samaan aikaan heitä ei voi kuitenkaan syyttää kriisistä. Komission täytyy tehdä arviota niistä vaikutuksista, mm, joita säästökuurit aiheuttavat naisille ja toimenpiteistä, joihin pitäisi ryhtyä. Euroopan unionissa tarvitaan työpaikkoja ja mahdollisuuksia työpaikan löytämiseen ja työllistymiseen – tänä päivänä joka yhdeksäs, yhdeksän työpaikkaa kymmenestä syntyy palvelusektorille. Ja palvelujen sisämarkkinoiden syventäminen sisältää paljon mahdollisuuksia mahdollisuuksia työllistymiseen, jota Euroopan unioni tarvitsee kriisiaikana. Ja tätä me ehdotamme tässä mietintöluonnoksessa. Eli palvelusektoria pitäisi edelleen kehittää ja työntekijöiden pitäisi pystyä hyötymään palvelusektorin työpaikoista. Sitten koko, kokonainen kolmas osa työpaikoista on palvelusektorilla. Ja 2020 mennessä jopa 75 prosenttia työpaikoista voisin löytyä palvelusektorilta Eurooppa 2020 strategian mukaisesti. Palveluelinkeinoissa kuitenkin esiintyy paljon myös hyväksikäyttöä, erityisesti matala palkka töissä, joita naiset usein hoitavat. Työmarkkinasopuolten pitäisi siksi kehittää strategioita, joilla sovittaisiin vähimmäistandardeista palveluelinkeinoissa, erityisesti kunnollisista työsopimuksista ja työehtoneuvotteluista. Erityisesti tällaiset henkilökohtaiset ja kotitalouspalvelut pitäisi myöskin ö, ottaa huomioon niin, että voidaan kehittää säällisiä työoloja. Ja monet naisten hoitamat työt ovat usein tällaisia repetitiivisiä töitä ja usein näitä töitä hoitavat myöskin siirtotyöläiset. Nämä ihmiset ovat usein töissä ilman työsopimuksia hyvin alhaisilla palkoilla ja heidän sosiaalisia oikeuksiaan poljetaan. Näitä työntekijöitä tulisi suojella samalla tavoin kuin isäntämaan työntekijöitä. Ja täytyy myös kehittää ohjelmia niin, että ihmisten tietoja ja taitoja voidaan päivittää. Yksi syy korkean työllisyyteen on taitojen ja työtehtävien kohtanto ongelma ja naisten asema palvelusektori on hyvin laaja kysymys, emmekä ole voineet käsitellä kaikkia ongelmia, koska tilanne vähän, mutta uskoisin, että tämän asiakirjan pohjalta pystymme löytämään hyviä ratkaisuja ja odotan ehdotuksianne tarkistuksiksi. Yhdessä työllisyys- ja naisten asiain komitean ja komission kanssa pystymme varmasti tekemään ehdotuksia mukaan lukien lainsäädäntöehdotuksen, niin, että voimme parantaa naisten työehtoja ja hyödyntämään palvelusektorin koko potentiaalia. Kysyisin Euroopan komissiolta, onko tarkoitus hyväksyä lainsäädäntöhankkeita tällä alalla. niin, että voitaisiin puuttua erityisesti pimeän työvaimaan, parantaa naisten taitoja niin, että he olisivat työmarkkinoiden kannalta houkuttelevampia joko ö, sektori- tai horisontaalisella lainsäädännöllä. Mitä komissio aikoo tehdä? Ymmärrän, että tämä on vaikea ja monimutkainen aihe, mutta jos lainsäädäntöä laaditaan, niin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 ähm, einen solchen Anstoß für möglicherweise nationale Regeln geben sollte. So, vielen Dank. Merci beaucoup. Kiitoksia. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Suva, olkaa hyvä. Obrigada, Sra. Presidente. Uh, em primeiro lugar, eu queria referir... Uh... Kiitoksia, puheenjohtaja. Ensinnäkin sanoisin, että tämä lausunto on aika tärkeä, kun ajatellaan, kuinka paljon toimii naisia palvelualalla. Ja kun ajatellaan ongelmia, joita naisilla on, kun ajatellaan työoikeuksia. Naiset ovat alttiimpia näiden oikeuksien vaarantamiselle altistuneempia kuin miehet samalla alalla. Me laadimme useita tarkistuksia, mutta jo nyt voin sanoa seuraavan. Puhutaan siitä, että joustavuutta pitäisi lisätä tällä alalla – mutta me emme ole samaa mieltä tästä. Varmasti tiedätte, että kun sanotaan, että joustavuuden pitää olla yksi normeista työoikeuteen liittyen, mehän tiedämme, että näin ei voida toimia kuitenkaan työntekijöiden kustannuksella – Tätä periaatetta on korostettu ja meidän täytyy tehdä kaksi asiaa. Ensinnäkin joustavuus, jotta nainen voi yhdistää työ- ja perheelämänsä. Ja sitten työnantaja voi vielä määrätä joustavuutta työhön. Ja naisten osalta voidaan huomata, että tämä joustavuus on johtanut ongelmiin sitten työ- ja perheelämän välillä. Ja sitten nyt meidän täytyy saada vakaita työsopimuksia, joissa työajat on säännelty, ja toimia niin, että naisen pyynnöstä, jotta hän pystyy yhdistämään perhe- ja työelämänsä, työaikoja on joustettava. Ja näitä kahta asiaa ei pidä sekoittaa, koska ne ovat aivan eri asioita. Kiitos. Kiitos. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Kremadeli. Merci, madame la présidente. Euh, Kiitoksia. Kriisian tietysti, kriisin ensimmäisiä uhreja ovat tietenkin naiset, jotka usein toimivat tehtävissä ja jotka ovat taitovaatimuksiltaan aika alhaisia. Niin, eli minä puhuisin ensinnäkin tosiaan tästä työn rasittavuudesta, oli se sitten fyysisesti, fyysisesti tai henkisesti rasittavaa. Se on tärkeä tekijä ja liittyy myös eläkekysymykseen. Silloin kun mietitään työehtoja, niin mietitään myös eläkekysymyksiä ja näin sillä on suora vaikutus. Minä haluaisin puhua vielä toisestakin asiasta, nimittäin siitä, miten altistutaan vaaralliselle aineelle. Ja erityisesti kun ajatellaan tällaisia ennaltaehkäisyn ö, politiikkoja, niin pitäisi korostaa näitä mietinnössä koska ja jos ajatellaan lisääntymisikäisiä naisia, niin pitäisi välttää juuri sitä, että he joutuvat tekemisiin työssä vaarallisten aineiden kanssa. Ja sitten kun puhutaan tosiaan työehdoista, työoloista, niin pitäisi puhua myös työn arvosta. Eli miten naiset tällä hetkellä hoitavat tehtävien, eli kysymyshän on työn järjestelyistä. Eh, sitä pitäisi korostaa. Ja losuksi vielä haluaisin sanoa, että ehdottomasti pitää ennakoida näitä ongelmia politiikalla, joka keskittyy ennaltaehkäisyyn. Kiitoksia. Kiitoksia. No nyt ei varmaan enää ole puheenvuoropyyntöjä. Eli Jotova saa vielä loppupuheenvuoron. Merci, madame la présidente. Je suis tout à fait d'accord. Kiitos. Olen aivan samaa kollegoiden kanssa. Ja mm, kiitän myös tarkistuksista. Tämä ongelma on monimutkainen, tiedän sen. Ja uskoisin, että te kaikki pystytte hyvin täydentämään tätä mietintöä ja lopulta mietinnöstä tulee varmasti oikein hyvä myös naisten oikeuksien valiokunnan tuella. Eli määrittelemme aikataulun valmistelijan kanssa, eli määräaikatarkistuksen jättämiselle 4. kesäkuuta puolelta päivin. Niitä tarkastellaan 20. kesäkuuta ja sitten seuraavana päivänä äänestys, eli 21. kesäkuuta naisten oikeuksien valiokunta hyväksyy mietintönsä 10. heinäkuuta. No niin, tämä kohta esityslistalta on käsitelty ja ikävä kyllä me joudumme keskeyttämään hetkeksi ja siirrymme äänestyksiin. attendez, attendez, partez pas tous. Älkää nyt kaikki lähtekö. Ei nyt pidetäkään taukoa. Favre, olisiko mahdollista Siis sopisiko, että Falv nyt kertoisi vähän Torinon matkasta? Siis jos nyt käytettäisiin tämä aika ennen äänestyksiä, jotta voisitte kertoa vähän tästä torinoimatkasta. matkasta. Sogor, joka oli kanssanne, ei nyt ole sitten, kun siitä piti keskustella iltapäivällä. No niin. Eli kohta 28. Eli Sogor kertoo valtuuskunnan matkasta Euroopan koulutussäätiön Torinoon Olkaa hyvä. Gracias. En primer lugar. Kiitoksia. Ensinnäkin olisi hyvä, jos ensi kerralla meillä olisi enemmän työllisyysvaliokunnan jäseniä mukana. Ensinnäkin, koska Torino on aivan upea kaupunki. Ja toiseksi, koska säätiö, jossa kävimme, ja meitähän oli vain kaksi. On hyvin mielenkiintoinen säätiö. Ja tunnemme tämän säätiön työtä erittäin vähän. Sanoisin, että valtaosa työllisyysvaliokunnan jäsenistä ei edes tiedä, että tällainen säätiö on olemassa. Se saa 20 miljoonaa euroa vuodessa se työllistää 130 henkeä. Kaikki ovat erittäin päteviä. Ja teillä on edessänne tämä ilmoitus jäsenille koskien tätä visiittiä. Se toimii 31 maassa EUn ulkopuolella Ja kun kuuntelimme esityksiä, joita siellä pidettiin, niin uskon, että heidän pitäisi toimia myöskin joissain EUn jäsenvaltioissa. Pääasiallinen tavoite toiminnassa näissä maissa on se, että näiden maiden ihmiset oppisivat asioita, joita he eivät tiedä, ja alkaisivat tehdä työtä työntekijöinä. Eli heille pitäisi antaa tarvittavaa koulutusta, jotta he pystyvät työskentelemään toimistotyöntekijöinä ja osaisivat asuinmaassaan sitten oppisivat neuvottelemaan ja niin edelleen. Kuten jo sanoin, valtaosa ihmisistä, joita tapasimme, olivat hyvin koulutettuja. Siellä oli asiantuntijoita useista maista. Ja ainoa asia, joka mielestäni puuttui, oli se, että heidän pitäisi puhua enemmän onnistumisistaan ja epäonnistumisistaan – koska myöskin on epäonnistumisia. Ja ehdotin myöskin, että he kävisivät työllisyysvaliokunnassa ja että he pitäisivät lyhyen esitelmän siitä, mitä he tekevät. Eli enemmän propagandaa tarvitaan. Neljästä toimielimestä, jotka saavat rahoitusta niin tämä on ehkä yksi kaikkein menestyksekkäimpiä. Ja erityisesti pidin siitä, että kyseinen säätiö se on saanut kritiikkiä tietyistä maista, jossa se toimii. Ja nythän esimerkiksi Ukrainaa kritisoidaan. Timoshenkon takia Azerbaidžania on kritisoitu, koska siellä on vangittu mielenosoittajia. No tämä nyt on Euroopan parlamentin tapa, eli täällä arvostellaan kaikkia maita, jotka ovat EUn ulkopuolella, mutta kun sitten EUn sisäpuolella tapahtuu jotain, niin sitten kukaan ei sano mitään. Pidin siitä, että he edelleen toimivat Valko-Venäjällä, Ukrainassa, eivätkä rajoitu pelkästään Strasbourgin. Eli seuraavaksi meitä pitäisi olla enemmän matkalla mukana. Yksi italian jäsen sairastui, joten meitä oli matkalla vain kaksi. Ja lopuksi, kun, kun laskeuduin lentokoneesta, niin loukkasin pääni ja minun laitettiin päähän viisi tikkiä ja se sattui aika paljon. Ähm, merci, cher collègue, de, de ce compte rendu. Kiitoksia tästä kertomuksesta. Olisi, tämä oli hyvä ajatus. Eli meidän pitäisi ehkä tulevaisuudessa käyttää tai soveltaa tällaisia käytänteitä. Eli meidän pitää tehdä myöskin kirjallisia selostuksia näistä val- valtuuskuntamatkoista. Kyllä tiedän, että se nyt ei ihan riitä, jotta voisimme levittää näitä tietoja laajemmalle, mutta siitä olisi kuitenkin hyötyä ja kiitän teitä tästä aloitteesta. No, itse vein valtuuskunnan Torinoon, kuten tiedätte, kaksi vuotta sitten kahden muun jäsenen kanssa. Siellä oli Elmer ja Sogor. Ja minulla oli sama vaikutelma kuin teillä. Tämä säätiö tekee aivan mahtavaa työtä. myöskin kun ajatellaan pääjohtajan työtä. Hän on erittäin sitoutunut nainen, joka ohjaa säätiön työskentelyä sen mukaan, miten tilanne kehittyy naapurimaissa ja myöskin toisella puolella välimerta. Ja tämän säätiön ansiosta Euroopan parlamentissa nyt toista vuotta peräkkäin. Viime vuonnahan meillä oli täällä yhteinen kokous näiden neljän säätiön kanssa aiheesta, jossa sitten vaihdettiin mielipiteitä. Ja nämä neljä säätiötä, jotka ovat kytkyksissä työllisyysvaliokuntaan tai käsittelevät aiheita, jotka sivuavat meidän kysymyksemme, niin ne ovat aivan näiden virastojen huippua. En nyt sano tätä siksi, että vetäisin vähän niin kuin omaan puoleen, mutta jos me haluamme painottaa omia argumenttejamme, niin meillä täytyy olla tällaista asiantuntijuutta. Ja on myöskin tärkeää, että kaikki työllisyysvaliokunnan jäsenet uskovat, että kun keskustellaan budjetista ja erityisesti seuraavista rahoitusnäkymistä – niin kuten tiedätte, neuvostossa jotkut katsovat, että kaikki asiantuntijavarat, kaikki varat, jotka menevät virastoihin, ovat hukkaan heitettyä rahaa. Siis tietyt jäsenvaltiot näkevät asian näin. Ei voida sanoa, että EUn pitää olla innovoiva ja huippuosaava. Ja sitten katsotaan aloja, joilla toimimme tehokkaimmin. No sitten, kuinka paljon osallistujia oli tällä matkalla? No, voisimme pitää kokouksen ja hajauttaa työllisyysvaliokuntaa Torinoon. Mutta ikävä kyllä budjettirajoitukset eivät mahdollista tällaista toimintaa. Ja kun ajatellaan, kuinka paljon jäseniä voidaan lähettää virastomatkoille, niin ne on hyvin tiukasti rajattu. Ja siksi meidän täytyy lähettää vain muutama jäsen näille matkoille. Mutta nyt kun kuulimme tästä matkasta ja kun katsotaan millaista työtä valiokunnassa tehdään, niin Ehkä meidän pitäisi paremmin hyödyntää säätiön asiantuntemusta. Jokaisella on kantansa tietysti, mutta kun kävimme paikan päällä, niin me hyvin pystymme näkemään, millä tavalla säätiö pystyy meitä auttamaan työssämme. Esimerkiksi eilen keskusteltiin naapuruuspolitiikasta, ja tällaisista asioistahan olisi voitu keskustella säätiön edustajien kanssa. Mutta kiitoksia tästä selonteosta ja siitä, että voimme nyt käsitellä tämän kohdan esityslistalta muuten hiukan järjestystä. Mutta tällä tavalla valiokunnan jäsenet nyt ovat saapuneet sitten paikalle ja voimme siirtyä au point. Voilà. Pardon. Euh, au point 14 et donc. Kohta 14. Eli aloitamme äänestyksen. Onko kaikilla äänestyskortti mukana? Onko kaikilla äänestyslista mukana? donc, au point 14, nous votons... Euh... No niin, eli äänestämme ensinnäkin alokehityksen roolin optimointi kohesiopolitiikassa lausunnosta, eli mm, tämä on regiovaliokunnan mietintö von, an, anteeksi, huismenovan ö, lausunto. Aloitetaan Ensinnäkin tarkistus yksi Schröteriltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kaksi kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi D kolmelta ryhmältä puolesta hetkinen, puolesta. Nyt kysyn, kuka on puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten toi, kohta kaksi, tarkistus seitsemän, onko vastustusta suulliseen täydentykseen, eli tästä näin muutetusta puolesta vastaan hyväksytty. Sitten kompromissi B neljältä ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten edellinen kohta kaksi. Taksi 10 Schröter puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kohta kolme kompromissi C neljältä ryhmältä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten äh, tarkistus 15 kohta kolme puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 16 Dardenilta puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sen ennen kohta kolme tarkistus 17 Harkin puolesta vastaan hyväksytty. Kohta neljä Tarkistus 18 raukeaa, niin kuin kaikki muutkin tarkistus 24 asti. Sitten 24 Deutschilta puolesta vastaan tyhjä ylätty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan. 25. Ei. Sitten kohta neljä, tarkistus 26 raukeaa. Sitten 27 Dardenilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta neljä, kompromissi E kahdelta ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Edelleen kohta neljä, 30 ja suullinen tarkistus vuodessa vastaan tyhjä hyväksytty. Nelosen edelleen 30 ja suullinen tarkistus 31 siis puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kohta 5 kompromissi F neljältä ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 5, 36, pupakis puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Edelleen kohta 5, 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 manner puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 39 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kohta 6 kompromissi G neljältä ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 42 Boulon kukaan vasta suullista tarkistusta. Eli näin muutettuna 42 puolestaan vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kohta 6, tarkistus 43 raukeaa, eli tarkistus 44 Papadopulolta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kohta 45 Harkinilta ja suullisen tarkistuksen myötä raukeaa, eli tarkistus 46 Papadopulolta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja äänestämme koko lausunnosta koneellisesti. Tout le monde a pu voter? Ovatko kaikki äänestäneet? Clos. Äänestys päättyy. 40 ääntä, 38 puolesta, 0 tyhjä, 1 vastaan. Onneksi olkoon valmistelijalle. Nous passons au... Sitten kohta 16. Euroopan tilasto 2013-2017. Valmistelijan Kosa. Tarkistus 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten No, 26 tarkistetaan sähköisesti. Le vote est clos, 23. Äänestys päättyy. 22 ääntä puolesta 18 vastaan, eli hyväksytty. Sitten kompromissitarkistus A neljältä ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 30 äänestys puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten kompromissitarkistus B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 32 raukeaa Eli seuraavaksi kompromistarkistus C neljältä ryhmältä äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 37 on vedetty pois, eli tarkistus 38, ja siihen liittyy suullinen tarkistus. Vastustaako joku suullista tarkistusta? Ei, joten 38 näin muutettuna äänet puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40 on yhteensopiva puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 41 on vedetty pois, eli tarkistus 42. Äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten kompromissitarkistus D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 5 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi E neljältä ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 49 puolesta vastaan. Eli 49 kädet kunnolla pystyy Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 50 puolesta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 vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 56 ja siihen li- siinä on kohta kohdalta äänestys. Eli koko teksti ilman sanoja and unrest. Eli ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 59 siihen liittyy suullinen tarkistus Vastustaako joku suullista tarkistusta? Ai vastustaa. Eli sitten alkuperäinen teksti 59 puolesta. Alkuperäinen tarkistus. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 60 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 61 puolesta. Vastaan. Ei nyt ollut ihan selvää. 61 puolesta. Vastaan tyhjää. Tämä täytyy tarkistaa. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Äänestys päättyy. 19 puolesta 23 vastaan. Hylätty. Kompromistarkistus F. Neljältä ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 63 puolesta vastaan. En nyt oikein nähnyt, miten liberaalit äänestivät. Siis 63 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 64 puolesta vastaan. Kuusikymmentäviisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 66 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 67 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 68 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi G kolmelta ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 72 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6, 73 raukeaa, eli sitten tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 74 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 75 puolesta vastaan täytyy tarkistaa. 75 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 17 puolesta 23 vastaan, eli hylätty. 76 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi H puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten sitten 79 äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. 80 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 13 on vedetty pois, 81 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 82 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 83 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 ja siihen liittyy suullinen tarkistus. Vastustako joku? Äänestämme siitä äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten äänestämme koko lausunnosta sähköisesti. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 40 ääntä puolesta kaksi vastaan, eli onnittelut esittelijälle. Sitten kohta 17, talousarvio 2013, kolmikantaneuvotteluvaltuudet ja valmistelija on Philippe Boulan. Kompromissi A Qui est pour? Contre, abstention, adopté. Puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Sitten äh, tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjä, hyvä, hylätty. Sitten kompromissi B, kolmatta ryhmän puolta vastaan tyhjä, hyväksytty. Sitten yhdeksän Kingagöns puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Sitten kohta 2, tarkistus 10, puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. Edellinen kohta 2, tarkistus 11 kinkakyntsiltä ja suullinen tarkistus, kukaan ne vastustaa. Eli äänestämme puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi C, kolmatta ryhmältä puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Sitten 16 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 17 Cabrno puolesta vastaan tyhjää hylätty. Okay. ces deux là ça, ça concerne autre chose. Excusez-moi, j'ai un doute sur la liste de votre... Anteeksi nyt, minulla oli yksi epäilys tästä listasta, mutta ehkä esittelijä voi selittää. Eli tuleeko nyt seuraavaksi sitten kompromissi D 17 18 jälkeen? Koska tämä on kokonaan uusi kohta, eli tässä on nyt joku ongelma if adopted to be placed after paragraph 4, tässä sanotaan. Niin tässä oli vähän sekannusta. Eli siis tämä tulee kohdan neljä jälkeen, eikö niin? Eli sitten kompromissi D kolmelta ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Anteeksi, minä menin järjestyksessä sekaisin ja unohdin 18 Jean Lambertilta. Anteeksi, Rova Lambert. Eli 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Mutta me siis äänestimme vain tästä kohdasta not least of older workers. Siihen asti, kun sanotaan ICT sectors, eh, ei vaan siis äänestimme kaikista, koska 17 siitä ei äänestetty. No sitten seuraavaksi kohdan neljä jälkeen tarkistus 20 Zuberilta. Ja siihen suullinen tarkistus, vastustaako joku? No sitten 20 alkuperäisessä muodossa puolesta. Suullista tarkistusta ei nimittäin hyväksytty. Tai siis sanotaan, että sitä vastustettiin, joten on äänestettävä kahdesta kymmenestä muuttamattomana puolesta vastaan tyhjää. Selkeästi hylätty. Sitten 21 raukeaa. Sitten ennen kohta 4.22 Zuberilta kohta kohdalta ensimmäinen osa. ilman consider that they're 10%, siis ilman tätä osaa. Puolesta vastaan tyhjä hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjä hylätty. Sitten 23 samalta tekijältä puolesta vastaan tyhj, tyhjä, hylätty. Sitten kohta 5, tarkistus 24, Darden ja Boulon. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 Zuber puolesta vastaan tyhjää hylätty. 26 Darden ja Boulon puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 Darden ja Brito puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ka- kohta 68 2008 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 2009 Darden puolesta, vast- puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Näin tämä äänestys päättyi. Eli äänestämme koko tekstistä koneellisesti puolesta Anteeksi, siis äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? viisi ääntä, 37 puolesta, neljä ty- vastaan. Onneksi olkoon ja lykkäytykö neuvotteluihin. Sitten 18. tavoitteena työllistävä elpyminen. Ja tämä koskee suullisesti vastaan kysymyksen hyväksymistä ja päätöslausumaesityksen hyväksymistä. Minä olen esittelijä, joten ehdotan, että ensin äänestetään suullisesta kysymyksestä. Ja siihen on tarkistus yksi PPltä. EPPltä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kysymys yksi. Siihen tarkistus kaksi. EPPltä pyyntö erillis kohta äänestyksestä. Mutta minähän sanoin, että se oli ihan selvä. No, pitääkö kuitenkin tarkistaa? He haluavat nyt tarkistuttaa tuon tarkistuksen yksi. Et donc je ne résiste pas à la demande du PPE. Eli minä en vastusta tätä pyyntöä. Onko, ovatko kaikki äänestäneet? Tout le monde a pu voter? Le vote est clos. Äänestys päättyy. 43 ääntä, 22 puolesta, 20 vastaan. No, olitte tosiaan oikeassa, kannattipa tarkistaa. Parce que c'est adopté. Koska se tuli hyväksytyksi. No sitten kysymys yksi. EPPn äh, tarkistus kaksi kahdessa osassa. Ensimmäinen osa. What does, siihen asti kun sanotaan systems. Kuka kannattaa? Vastaan tyhjää hylättyy. Entä toinen osa? Jos se hyväksytään, niin siitä tulee lisäkysymys. Puolesta vastaan tyhjä. Toinen osa on hyväksytty lisäkysymyksenä. Sitten tarsus kolme raukeaa. Ei kun anteeksi, voimme sittenkin äänestää siitä erikseen. Eli puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kohta ja kysymys neljä ja tarkistus neljä liberaalta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Äänestetään koko suullisesta kysymyksestä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 43 ääntä, 37 puolesta, yksi vastaan, kolme tyhjää. Sitten äänestämme päätöslauselmasta. Kohta yksi, kompromissi B, 30 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Äänestetään kohdasta. Aha, tarkistetaan kompromissi B. Tout le monde a pu voter. Le vote est clos. Äänestys päättyy. 42 ääntä, 20 puolesta, 17 vastaan, kaksi tyhjää. Tosiaan tuli hyväksyttyä. Sitten kaksi, mutta kaksi vihreältä puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 23 SED-ryhmältä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 24 vihreältä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 25 vihreät ja suullinen tarkistus vastustaako joku ei. Eli näin äänestetään puolesta vastaan. Eivätkö liberaalit äänestäkään? 25 puolesta vastaan Tyhjää. Tarkistetaan. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 42 puolesta, 19, 42 19 puolesta 16 vastaan, 6 tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi se Kantoryhmältä puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Seuraavaksi 30 SCD-ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Liberalta 31 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten 32 liberaalta. Ja suullinen tarkistus vastustaako, eli näin äänestää tarkistus 32. Puolesta tyhjän, vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten 33 ECR puolesta vastaan tyhjä hylätty. Sitten 34 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 36 SD puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 37 vihreältä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Niin anteeksi, unohdin äänestyttää EPPn tarkastuksessa 35 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten kohta 5 kompromissi D neljältä ryhmältä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten kohta 6, 40, EK, ECR puolesta vastaan tyhjää hylätty. 41 EPPltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kohta 742 EPP puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten kahdeksan kompromissi E. Neljältä ryhmältä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten 46 SD-ryhmältä joka voidaan lisätä puolesta vastaan tyhjä hylätty. Ja sitten 48 ECRltä ja kohtakohdalta äänestys. Eli ensimmäinen osa To address protection of permanent contracts puolesta vastaan. Tarkistetaan. Tout le monde a pu voter? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 42 ääntä, 21 puolesta, 20 vastaan hyväksytty ja sitten loput puolesta vastaan hylätty. Sitten 49 asteelta puolesta vastaan tyhjää hylätty. 50 asteelta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Se 51 SD-ryhmältä puolesta, äh, kohta kohdalta äänestys Allen pyydöstä ensimmäinen osa anti-extended employment status ilman tätä osaa. Ensimmäinen osio puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten eh, kuka kannattaa lisäys, tätä lisäystä puolesta vastaan hylätty. Sitten 852 ST-ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohta 9 kompromissi F kahdelta ryhmältä puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Sitten 955 vihreältä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 56 EPPltä e, poistoehdotus puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan 56. Tout le monde a pu voter? Le vote est clos. Kun kaikki äänestäneet, äänestys päättyy. 42 ääntä, 23 puolestaan, 17 vastaan. Hyväksytty. Ja sen jälkeen 59 sed puolesta vastaan tyhjää 59 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Äänestys päättyy. 40 puolesta, 18 puolesta, 21 vastaan, yksi tyhjä hylätty. 60, kohta 13 EP puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 14 kompromissi H puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Sitten 63 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Sitten 16 kompromissi I puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. 66 EPPltä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kohta 1667 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi J kantaryhmältä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten 18 tarkastus 69 EPP puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten 19 kompromissi K. Viideltä ryhmältä puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Sitten 72 SD-ryhmältä ja suullinen tarkistus liberaaleilta. Kukaan ei vastusta suullista tarkistusta. 72 hän vastustaa suullista tarkistusta, joten äänestetään 78 näin muutettuna puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten ähm, tarkistus 1 SD-ryhmä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Johdantosa A, kompromissi A, neljältä ryhmältä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten tarkistus 5 ECR puolesta vastaan. Tyhjä hylätty. Sitten D. Tarkistus viitosesta Puheenjohtaja puhuu ilman mikrofonia. Alors, 43 annettua ääntä, 18 puolesta, 24 vastaan. Eli tarkistus 5 hylätty, niin kuin sanoin. Après considérant Sitten D, tarkistus 6 SD-ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten johdantossa kappale F, tarkistus 9 EPPltä ja kahdeksan liberaaltia. Nämä ovat samankaltaisia poistopyyntöjä molemmista yhdessä puolesta vastaan. Tyhjää tarkistetaan. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Äänestys päättyy. 43 ääntä 20. Yksi puolesta 21 vastaan. Näitä ei hyväksytä. Sitten 10 SD-ryhmältä puolesta Täytyy selittää, että teillä ei ole äänestyskorttia. Niin kuin tavallista, niin minulla ei ole äänestyskorttia mukana. Ja silloin kun tämä menee tasaan, Minä sanoin jo aluksi, minä joka kerran laskin sen kyllä. Ihan alusta lähtien, niin minä olen tällä lailla lisännyt näitä ääniä sinne sun tänne. eli F, tarkistus 10 SD-ryhmältä. Puolesta vastaan tyhjä hylätty. Seitsemän ECR-ryhmältä puolesta vastaan tyhjä hylätty. Eli F pysyy samassa muodossa. Sitten 12 liberaalta puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 11 SD-ryhmältä puolestaan vastaan tyhjä, hyväksytty. 13 samalta ryhmältä puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 14 samalta ryhmältä puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjä, hyvä, hylätty. Sitten I16 ECR puolesta vastaan tyhjä, hylätty. J17 EPPltä ja suullinen tarkistus esittelijältä ei kukaan vastustaa. Joten näin muutettuna 17 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. K. Tarkoitus 18 EPPltä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten 19 ESEältä puolesta vastaan. Puolesta vastaan. Tyhjä. Uskoisin, että mä tulin hyväksyttyksi, mutta tarkistetaan. 19. Tout monde a pu voter? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 43 ääntä, 22 puolesta, 15 vastaan, 4 tyhjää. Hyväksytty. Ja näin äänestämme koko päätöslauselmaehdotuksesta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 43, anta 36 puolesta, kaksi vastaan, kaksi tyhjää. Onneksi olkoon koordinaattoreille. Sitten 19. Euroopan alueellista yhteistyötä koskevan tavoitteen tukeminen Euroopan aluekehitysrahastosta. Kyseessä on Mannerin mietintö. Ja kyseessä on kehitysyhteistyö on valiokunnan lausunto. Puti. Niin, sosialistit ovat valmiita tukemaan kaikkia tarkistuksia. Eli ehkä niistä voidaan kaikista äänestää yhdessä. No. Siis äänestääkö yhtenä ryhmänä? Vai ei? Voin kyllä noudattaa tätä suositusta, mutta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 Siis 16 puolesta vastaan tyhjää. Täytyy tarkistaa 16. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Kaksikymmentäneljä puolesta, 17 vastaan hyväksytty. Sitten tarkistus 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 raukeaa. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää. En tiedä. 22 sähköisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 20 puolesta 21 vastaan. Hylätty. 23 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten johdatusakapalit 17, tarkistus 8 Siihen liittyy suullinen tarkistus. Vastustaako joku suullista tarkistusta? Ei. Eli sitten tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus yhdeksän raukeaa. Eli tarkistus kymmenen puolesta vastaan tyhjää hylätty. Eli loppuäänestystä ei ole. Ja sitten äänestämme vielä kohdasta 15. Raptin lausuntoluonnos Euroopan naapurusvälineen perustaminen – Kompromissitarkistus F puolesta vastaan tyhjään hyväksytty. Sitten kompromissitarkistus G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi I puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromistarkistus H puolesta vastaan tyhjää hylätty. Eli sitten tarkistus 40 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 41 puolesta vastaan tyhjään hyväksytty. No, tarkistetaan tämä vielä. 41. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Kaksikymmentäkaksi puolesta, 17 vastaan, eli hyväksytty. Sitten tarkistus 40. 43. Äänet puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. kaksi raukeaa, eli seuraavaksi 44. neljä raukeaa, mutta 45 myöskin raukeaa. Eli äänestämme sitten tarkistuksesta 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 48 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi J. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromistarkistus A. Yhdeltä ryhmältä vain kylläkin puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Siis pyydän anteeksi, koska ei nyt voi olla kompromissia, jos kyseessä on vain yksi ryhmä. Mutta te nyt äänestitte siitä, eli ei mitään ongelmaa. Sitten seuraavaksi tarkistus 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten, no tarkistetaan 18. Äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hylätty. Mutta hyvä, että tarkistettiin. Sitten tarkistus 19 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten kompromissi tämä nyt ei ole suullinen tarkistus, tai siis kompromissi. Sanotaan nyt, että tämä on tarkistus 20, johon liittyy suullinen tarkistus. Siis olette varmaan samaa mieltä. Siis kyse on tarkistuksesta 20, johon liittyy suullinen tarkistus. No niin, nyt siis äänestämme siitä, mikä siinä lukee kompromissi B, mutta katsomme, että se on tarkistus 20, johon liittyy suullinen tarkistus. Äänet puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kiitoksia tästä ymmärryksestä. Sitten tarkistus 3. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Haluatko tarkistaa? Selvä. Eli kompromistarkistus C. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 20 puolesta 15 vastaan, eli hyväksytty. Seuraavaksi Tarkistus 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi tar- tarkistus 30, joka näkyy kompromissitekstissä D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi 32. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten äänestämme koko tekstistä. pu voter? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 30 ääntä puolesta, 31 puolesta, yksi vastaan, kaksi tyhjää ääntä. Eli onnittelut esittelijälle. Ja äänestykset ovat päättyneet, eli kiitoksia.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 Ja, chers collègues, je vous propose de reprendre nos travaux. No niin, jatkamme kokousta. Kohta 20. Esittelijä Steinruck saa puheenvuoron. Hän esittelee tarkistuksia mietintöönsä, sosiaalisia muutoksia ja innovaatioita koskeva Euroopan unionin ohjelma.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 Eli tämä ensimmäinen osa, yleiset, sen minä voin hyväksyä. Avoimet kohdat ovat nämä prosenttijaot yksittäisten jakojen välillä. Ja mitä tähän joustovaraan tulee, 5 prosentin joustovera koskien poliittisia prioriteetteja. Ja meidän täytyy keskustella siitä, puhummeko sosiaalisista yrityksistä. Niin, kollega, joka siis nyt on tarkistuksia tehnyt, hän ei tässä ole paikalla. Joten keskustelen hänen kanssaan kahden kesken. Eli mä ehdotan määritelmää, mitä sosiaalisiin yrityksiin tulee. Ja mehän olemme tästä jo keskustelleet. Ei ole tullut mitään ehdotuksia, mitä kumppanuusperiaatteeseen tulee. Ja mehän olemme varjoesittelijöiden kanssa jo etukäteen tästä keskustelleet ja minä toivon, että kollegat tukisivat tätä. Sitten vielä mm, sananen progressista. Tähän on tehty hyviä toimenpideehdotuksia, joita sitten voidaan lisäksi progressin avulla tukea. Esimerkiksi työturvallisuuteen liittyvät kysymykset tai sitten yhteistyö koulujen ja jatkokoulutustahojen välillä. Mitä Euresiin tulee, niin olen tyytyväinen siihen, että ryhmät, ryhmien rajat ylittävästi kiinnitetään huomiota hyvänlaatuiseen työhön ja sitten tämä aivovuoto-ongelma liittyen näihin liikkuvuushankkeisiin on otettu esille. Pitää pitää mielessä, että liikkuvuus ei saa johtaa siihen, että pitkällä aikavälillä syntyy haittavaikutuksia jossakin jäsenvaltiossa ja tämä ei varmastikaan myöskään ole ratkaisu Euroopan työmarkkinaongelmiin. Ja olen erittäin kiitollinen tuosta, mitä naapuruskumppanuuksiin tulee. Tarkistua tehtiin monista ryhmistä. Tätä kautta voidaan neuvoa liikkuvia työntekijöitä, yrityksiä, tahoja, jotka ovat tässä mukana. Meidän hankkeemme täytyy myös äh, tukea sitä, koska sosiaalirahasto sitä ei takaa. Minä olen kirjoittanut tästä kollegoille ja olen pyytänyt, että jäsenvaltioissakin kiinnitettäisiin huomiota tähän ongelmaan. Olen saanut myös tietoja, että tämä saattaa johtaa suurinkin ongelmiin joissakin jäsenvaltioissa. Minulle on kerrottu, että Euroopan sosiaalirahastosta ei voitaisi taata näitä naapuruskumppanuuksia. Sitten mikrorahoitus ja sosiaalinen yrittäjyys. Täällä käytetään myös sosiaalitalouskäsitettä. Meidän täytyy varjoesittelyiden kesken vielä keskustella tästä. Sitten on eriäviä mielipiteitä, mitä komission valvontaraportteihin tulee, pitäisikö tehdä vuosittain vai joka toinen vuosi. Yhdessä puheenjohtajan ja varjoesittelijöiden kanssa olemme ottaneet tähän myös neljännen osa-alueen, jossa taistellaan nuorisotyöttömyyttä vastaan. Ja olen erittäin iloinen, että sitä on tuettu pohdittu erittäin laajasti viime viikolla. Täysistunnossahan myös kuulimme tästä tämä neljäs akseli. Ei ota kolmelta aikaisemmalta määrärahoja pois, vaan olemme sopineet että se tulee ainoastaan, jos me monivuotisesta rahoituskehyksestä voimme, kehyksestä voimme saada rahoitusta. Haluamme siis konkreettisia hankkeita, jotta voisimme taistella nuorisotyöttömyyttä vastaan. No sitten asetuksen loppuosa ehdotin uutta horisontaalista kappaletta asetukseen. Tässä on kysymys komission toimivaltuuksista ja siitä, että otetaan tällainen strategin neuvoa antava taho käyttöön. Tämä on uusi hanke, sillä tulisi olla lisäarvoa. Tässä on kolme aikaisempaa hanketta asetettu yhden katon alle. Mutta jos on oma ohjausrakenne, joka liittyy tähän koko hankkeeseen, niin pitäisi olla myös yhteys hankkeiden välillä. Ehdotan kahtakin toimenpidettä. Ensinnäkin ähm, toimeenpanovaltuuksia tulisi laajentaa koskemaan koko hanketta, mutta tässähän on parlamentin yhteinen lähtökohta mutta jos nyt äh, tarkastelen käyttöjä keskusteluja, niin liikumme kyllä oikeaan suuntaan, mutta meidän täytyy katsoa, mitä tapahtuu. No sitten toiseksi pitäisi olla tällainen strateginen neuvoa antava taho, jotta me voimme taata sen, että kaikki osapuolet ovat mukana toimeenpanossa, valvonnassa ja arvioinnissa, mitä hankkeeseen tulee. Muissa hankkeissa tällainen on jo käytössä esimerkiksi sosiaalirahaston tai rakennerahaston suhteen tai CIP-hankkeessa. Kun neuvottelin varjoesittelijöiden kanssa, niin olemme yksimielisiä hankkeen rakenteesta ja toivomme, että saamme kestäviä kompromisseja aikaiseksi. Varmasti joitakin avoimia kysymyksiä on vielä, mitä komission tulee, mutta ehkä me voimme käsitellä niitä sitten myöhemmässä vaiheessa. Merci beaucoup. Euh. Kiitoksia. Schröter. Ja, vielen Dank, Jutta. Um... Kiitos, Jutta. Mehän jo olemme aiemmin tehneet kovasti yhteistyötä ja sikäli eh, niin nämä tarkistukset ovat nyt jatkoa. Tässä on muutama pikkujuttu, joiden osalta ehkä tarvitaan vielä työtä, niin että löytyy yhteinen linja. Minä olen paremminkin tällainen tekninen työstäjä, eli katson aina, että onko tämä ruohonjuurikentällä soveliasta, mitä lainsäädäntöön kirjataan. Tätähän pitää sitten seitsemän vuotta noudattaa ja rahat pitää kohdistaa oikeisiin kohteisiin ja Monet minun tarkistuksestani ovat juuri tältä pohjalta laadittuja, että olen miettinyt, että tuleeko tämä sitten tasalla oikeisiin paikkoihin perille ja pääsevätkö ihmiset näihin tukin käsiksi. Sitten yksi kysymys vielä. Määritelmiä pitäisi miettiä vielä tarkkaan. En suosita niitä koska sanoisin ennemminkin, että meidän pitäisi olla kyllä määritelmien kanssa tarkkana, koska se luo sitten automaattisia rajoituksia. Ja tämähän on innovatiivinen tällainen testityökalu, ja jos tässä nyt turhaan lähdetään rajoituksia laatimaan, niin sitten testaustakin rajoitetaan. Siis en sano suorapäätä ei, mutta meidän pitää olla tarkkana. Ja tosiaan jos ajatellaan tätä itse asiaa, subjektia, niin, niin sen määrittelminen on vaikeaa, koska se aiheuttaa turhan päitä rajoituksia. Jos joku haluaa jotain kokeilla, niin sitten ei saakaan rahoitusta. Ja sitä paitsi kaikissa jäsenvaltioissa määritelmä kuitenkin tulkitaan eri tavoilla. Sehän on aina määritelmän ongelma. Ja siksi tällaisissa innovatiivisissa välineissä niin suhtaudun niihin aika varauksella ainakin pitäisi esittää aika vankat argumentit sille, minkä takia määritelmiä tarvitaan. Sitten toisekseen, niin minusta on myöskin hyvä verota komission, että kun tämä on juuri tällainen innovatiivinen väline, niin silloin juuri tämä johtokunta on ihan hyvä asia, mutta pitäisi mennä pidemmälle. Siis Tätä vartenhan tällaisia innovatiivisia välineitä on ja sen takia komission pitäisi tarkalleen ottaen miettiä tätä osallistumista, jota se vaatii sitten muillakin, muiltakin taholta. Ja sitten tämähän on todella pienen rahan väline, eikä sitä saisi sitten liikaa rasittaa myöskään toisaalta. Ja minun minä olen sitten tätä myöskin jatkanut myös sosiaaliraston osalta, että se, mitä tällä välillä saadaan aikaiseksi, niin sitä pitäisi sitten voida jatkaa toisaalla. Eli on todella tärkeää, että tämä väline kytketään sitten sosiaalirahaston, vaikka en oikeastaan kannasta sitä, että tehtäisiin jotain rajanvetoja, vaan tämän siirtymän pitäisi olla jou- juoheva. Eli sen takia mm, Tietysti kansalliset edustajat alavat sen mieltä tämän ongelmallista, mutta komissiokin silloin kun kyse on siitä, että on kyse jatkumosta, niin vaarana on se, että tulee kaksoisrahoitusta ja sitten koitetaan hullulla aina vetää rajaa näiden välille. Ja sitten näin itse asiassa monet projektit sitten näivettyvät tähän. Eli sen takia minun mielestäni on aika selvää, että toimitaan avoimesti eikä lähdetä turhanpäiten vetämään rajoja mitenkään hallinnolliselta pohjalta. Jos on näin vähän rahaa kuin progressissa, euresissa ja mikrorahoitusvälineissä, niin silloin on tosiaan ihan mahdollista ö, toimia avoimesti. Uskon, että se onnistuu ja siksi vetoan kollegoihin kollega Marange ei nyt ole täällä, mutta uskon, että kyllä sosiaalirahastokin voi ö, mukautua tähän. Eihän se muuten toimi näiden ihmisten kannalta. Ja sitten tämä kolmas osio, mikrorahoitus, niin minusta on ihan absurdi, että tällaisessa rahastossa, jossa välineessä, jossa ei ole juurikaan rahaa, niin siitä sitten ryhdyttäisiin jotain mikrorahoitusta järjestämään. Ei se tule toimimaan, ja se on nähty aikaisemmissakin ohjelmissa. Ja sen takia on erityisen tärkeää, että sosiaalirahasto niin juuri tarjoaa tätä mikrorahoitusta. Mm, no, komission edustajat eivät tätä ole ihan tällä tavalla kaavailleet, mutta ainakin minulle tuli sellainen käsitys, että yksi käsi oikein tiedä, mitä toinen tekee. Eikä tässä nyt ole oltu oikein tarkkana, että tietysti kun on ylipäätään vaikea saada jotain vipuvaikutusta näin vähille rahoille. Minä siis suhtaudun tässä vain ihan realistisesti siihen, että kun on näin vähän rahaa tarjolla, niin tuskin. Eihän tässä siis ole kyse siitä, että yksityistä rahaa annettaisiin pankkien kautta käyttöön, vaan että kun yksi tätä julkista rahaa tai lähestulkoon yksityistä, julkista rahaa ei ole ollenkaan tarjolla, niin niin silloinhan tämä on todellakin enemmänkin tällainen testausväline, eh, mitä voitaisiin tehdä, ja sitten tarvitaan muita rahoituslähteitä vielä. Ja se on mielestäni tässä tapauksessa sosiaalirahasto. Ja sitten haluaisin vielä tosiaan vedota voimakkaasti näin euroskumppan, puolesta. Tämä on tärkeä väline, jota voidaan vain käyttää EU-tasolla No, komissio sanoi, että kyllähän tämä sosiaalirahasto voi hoitaa, mutta sosiaalirahasto sitten taas eh, toimii kansallisten hallintojen kannalta ja siinä on tästä eurooppalaista lähestymistapaa. Ja sen takia se, mitä nyt eh, juuri tänään olemme päättäneet rajat yhteistyöstä, niin juuri tämä, eh, tätä välinettä pitää mukauttaa Eurasia varten, koska Muuten tämä väline ei voi kieltää kaikkiaan sopimista rajat ylittävästä projektista kahta eri maata varten. Ja sitten vielä huomioida yksittäisiä työntekijöitä ja neuvoa yrityksiä. Ei se kerta kaikkiaan käytännössä tule onnistumaan. Eli sen takia tarvitsemme tällaisen eurooppalaisen välinen, joka on tällainen perusrahoitus euroskumppanuksia varten, ja jonka on suutti, suhteellisen helppo rahoittaa eurosta ja on mahdollista päästä tähän rahoitukseen käsiksi. Se on todellakin tärkeää ja siksi pyytäisin tosiaan komissiota nyt luopumaan vastahakoisuudestaan, koska siis tässä on kaiken kaikkiaan tarkoitus luoda liikkuvuutta työntekijöille. Kiitos Deli ja sen jälkeen Back. Ensin Deli. La présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun ihan lyhyesti, koska kollegani Schroeder jo puhui vähän pidempään. Palaan vain pariin kohtaan. Tässä on erittäin hyvin koordinoitu tätä työtä Steinbrocken kanssa. Me tapaamme vielä kompromissien laatimista varten ja tässä otsikossa nyt kerrotaan, mitä haluamme tehdä Eli meidän täytyy tätä otsikkoa vielä miettiä. Ja olen samaa mieltä siitä, että tätä neljättä osa-aluetta pitää vahvistaa. Sehän liittyy nuorisoon erityisesti nuorisotyöttömyyden torjuntaan. Ja olen iloinen siitä, että tässä torjutaan myöskin köyhyyttä. Sitä ei riittävästi ollut korostettu tässä ohjelmassa aikaisemmin. Ja lopuksi vielä meidän täytyy miettiä näitä määritelmiä, koska meillähän on palveludirektiivi ja meidän täytyy vahvistaa sosiaalitaloutta. Sehän on erittäin tärkeää erityisesti kriisin aikana. Kiitos. Monsieur Bach, puis Monsieur Thomas. Bach ja sitten Mann. Ja, vielen Dank. Kiitos. Haluan puhua hyvin lyhyesti, en halua toistaa sitä, mitä edelliset puhujat ovat sanoneet. Ennen kaikkea esittelijä otti paljon kysymyksiä esille ja haluaisin onnitella häntä tästä työstä. Haluan onnitella myös varjoesittelyitä hyvin tehdystä työstä. Yksi asia kuitenkin vielä tämä liittyy rajat ylittäviin hankkeisiin ja euresiin. Tämä, ehm, nämä ovat monivuotisia, tietyn tyyppisiä hankkeita, joiden jatkuminen täytyy taata, ja niitä ei oikeastaan voi verrata niihin hankkeisiin, joita Euroopan sosiaalirahasto tällä hetkellä tukee. Ja siksi minä olen sitä mieltä, että nämä, tämä rajat ylittävä yhteistyö täytyisi rahoittaa tästä innovaatiorahastosta, niin kuin esittelijäkin sanoi, ja hän mainitsi myös maat. Ja tässä yhteydessä haluaisin mainita ennen kaikkea tarkistuksen 344, tuen sitä. Ähm, Monsieur Thomas Mann. Thomas Mann ja sen jälkeen Bujon. mich, äh... Niin, halusin kiittää Juttaa sydämellisesti. Sinähän näit Jutta, että minä tein vain ihan muutaman tarkistuksen, koska tämä perusta on oikein hyvä. Ja olen samaa mieltä Elisabetin kanssa. Tämä kysymys, jota aina mietimme, että pitäisi saada lisää Eurooppaa, no siitähän neurossa on oikein hyvä esimerkki. Meillä on paljon sellaisia tehtäviä, joista voitaisiin sanoa, että jäsenvaltiot voivat sen hoitaa toissijaisuuden puitteissa ja sosiaalirahastossa on nämä kansalliset koordinaatiopisteet, ja sitten tässä on tietysti tämä polku EU-tasolle, mutta eurolla, euroksella on juuri tämä rajat ylittävä ulottuvuus, joka voi tosiaan hoitaa sen. Ja tässä konkreettisesti voidaan saada aikaan lisää Eurooppaa. Se on siis tärkeä ala. Mutta haluaisin korostaa kollegoille vielä sitä, että meillähän oli tässä juuri sellainen ohjelma, josta sanottiin, että halutaan lisää liikkuvuutta – sellaisille, jotka haluavat löytää töitä toisesta jäsenvaltiosta ja silloin pystyvät saada, voivat saada 1200 euroa, 300 euroa tätä matkaa varten ja sitten, jos on muutettava, niin sitten voi saada 900 euroa tätä tukea, eli yhteensä 1200 euroa. Mutta tietenkin tässä on oltava valikoitava. No sellainen äh, tätä kritisoitin, mutta sitten jos me haluamme tätä, tällaista Eurooppaa, josta Elisabetkin puhui, niin silloin meidän pitää toki pystyä jotakin tukemaan, jos emme tiedä oikeastaan alun perin, että tukeeko se, tu, tu, oliko se olemaan onnistunutta. Mm, aikaisemmin eh, eh, meppi, eräs meppi sanoi, että tämähän on tällainen eh, oppimisen työpaja. No aina kaikki rahoitusvälineet toimii ihan niin kuin toivottiin, mutta siksi tosiaan tuen Elisabetin, että voimme e, tosiaan ehkä näillä määritelmillä itse asiassa kuristaa itsemme, mutta e, tämä on juuri se väline, jota tarvitsemme. Ja sitten avoimuus, se on ihan totta, tämä e, rahoitus ei ole mikään hirveän iso, mutta tosiaan tässä on kuitenkin hyvä perusta ja meidän täytyy antaa nyt mahdollisuus tällaisille pikkuohjelmille, jotka saattavat onnistua. Ja tosiaan komissiota voitaisiin tosiaan pyytää hyväksymään tällainen ala, jolla on tosiaan mahdollista tehdä kokeiluja, jotka voivat olla tärkeitä. Joskus silloin tällöin pitää antaa hyviä esimerkkejä, joita voidaan sitten ehkä vielä jatkossa edistää ja sitten saadaan muitakin esimerkkejä siitä, miten päästä eteenpäin. Eli tämä nyt on tällainen pieni hyvä hanke, jota voidaan puolustaa ja kannattaa. Ja tämä No tähän tuli melkein tähän mietintöön 400 tarkistusta, mutta sekin varmaan osoittaa komissiolle, että tiettyjen, tiettyjä asioita, tietylle asioille täytyy antaa lupa. Ja tämä on hyvä esimerkki juuri enemmästä Euroopasta. Merci. Kiitoksia, Sten Boulon. Kiitoksia. Haluaisin kiittää Shanrikia laadukkaasta mietinnöstä. Ja meillä oli erittäin hyvä yhteistyöhenki varjoesittelijöiden kesken. Olemme laatineet paljon tarkistuksia. Ja meillä on monia myöskin kompromissitarkistuksia, joten en nyt puhu pitkään tästä. Sanoisin vain, että olimme samaa mieltä tästä neljännestä osa-alueesta, joka oli siis innovaatio, nuoriso, siis nuorisoasioihin liittyvä kysymys. Sitten vielä prosenttiluvut eri hankkeiden osalta, siitä täytyy keskustella. Ja olemme korostaneet mikrorahoitusta ja edistystä. Sillä tavalla PK-yritykset, jotka luovat eniten työpaikkoja, eivät ole liikkuvuutta vastaan. En usko, että liikkuvuus olisi ratkaisu työllisyyskysymyksiin Euroopassa. EURES-ohjelmassa haluaisimme säilyttää rajat ylittävän toiminnan, kuten juuri mainittiin. Sitten strategian komitea Jos meistä tuntuu, että on välttämätöntä tai jopa pakollista kysyä mielipidettä työmarkkinaosapuolilta, no en nyt sitten tiedä, pitäisikö heidät ottaa automaattisesti mukaan. Sitten innovaatiot ja kokeilut, joista Tom puhu, Thomas Mann puhui. Tähän kohtaan olemme miettineet pilottihanketta, joka olisi innovoiva ja joka toisi enemmän Eurooppaa ja enemmän sosiaalista lähentymistä, joka meistä on tarpeen, jotta liikkuvuus olisi helpompaa ja jotta meillä olisi integroidummat työmarkkinat. Dank, möchte auch nur kurz. Kiitos. Minä haluaisin vain painottaa yhtä asiaa. Havaitsin, että puhumme sosiaalisesta yrittäjyydestä myös samaan aikaisesti. Siitäkin tehdään mietintö ja poliittisessa ympäristössä on paljon yhteneviä piirteitä. Se, mitä Rova Schröter ja Thomas Mann sanoivat, sitä haluaisin painottaa. Tämä on kokeiluvaihe. Tämä on monien mahdollisuuksien vaihe. Me emme tänään vielä tiedä, miten ne muotoutuvat, koska tämähän tulisi olla innovatiivista. Ja siksi haluaisin, että tämä otettaisiin esille myös minun mietinnössäni sosiaalisessa yrittäjyydessä, koska määritelmien mukaan avulla täytyy saada järjestys aikaiseksi, koska on paljon vaihtoehtoja, luovia vaihtoehtoja, mutta Kuitenkaan tässä ei tulisi asettaa puitteita liian tiukaksi, jotta on tarpeeksi pelivaraa vielä. Mutta kuitenkin suuri kiitokset tästä työstä, koska se auttaa myös minua työssäni. Kiitos. Kiitos. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Ajattelin tehdä tarkistuksen, mutta en nyt sitä tehnyt kuitenkaan. En tiedä miksi. Ehkä esittelijä sitten tekee kompromissin tästä mietinnön otsikosta. Ilmeisesti tästä ollaan valmiita keskustelemaan. Tässähän puhutaan sosiaalisesta innovaatiosta. Ja se vaikuttaa, että sosiaalinen innovaatio on tullut esiin ainoastaan tässä. Sen avullahan esimerkiksi voidaan toteuttaa hankkeita, jotka saavat rahoitusta Euroopan sosiaalirahastosta. Eli tämän hankkeen erityispiirre on se, että sillä tuetaan sosiaalista innovaatiota eurooppalaisena hankkeena eikä jokaisen maan omana hankkeena. Eli ehkä voisin tehdä ehdotuksen, jotta puhuttaisiin tästä sosiaalisesta innovaatiosta Euroopassa. No, Palataan vielä tähän myöhemmin, mutta mielestäni meidän täytyy kehittää sitä ideaa, että sosiaalista innovaatiota olisi pelkästään näissä hankkeissa. Sitähän löytyy myöskin muista hankkeista. Onko täällä komission edustaja paikalla, joka haluaa puhua? Onko täällä jotain sanottavaa? No niin, olkaa hyvä. Merci Madame la Présidente. Kiitoksia ja huomenta kaikille. Komissio on tietysti ottanut huomioon kaikki ehdotukset tarkistukseksi. Ja nähtävästi tässä nyt on viisi erityistä kysymystä. Ensinnäkin, että on sellaisia tarkistuksia, jotka koskevat tar- tarkennuksia tekstiin ja sitä, että sosiaalista ulottuvuutta pitäisi erityisesti korostaa. Me ajattelimme, että se olisi ollut riittävästi jo esillä, mutta otamme huomioon vielä nämä lisäehdotukset. Sitten on koko joukko uusia ehdotuksia, joita on tehty komission ehdotukseen nähden. On otettu esille tällä neljäs akseli, joka olisi nuoriso. Ja tietysti jos ottaa huomioon tämän nykytilanteen, niin no eihän voi tietenkään vastustakaan tällaista pyyntöä. Toisaalta sitten sillä on sitten aikamoisia vaikutuksia. Näissä tarkistuksissa on tällainen ikävä puoli, että tämä neljäs akseli voi olla ihan hyvä ajatus, mutta sille tarvitaan myöskin oma budjettiinsa. Ja siksi halusin vielä esittää tämän ajatuksen vielä, että tämä ohjelma sellaisena kuin me sitä kaavailimme, niin erityisesti juuri Progressin kautta voitaisiin käynnistää hankkeita nuoria varten, mutta jos tulee tällainen neljäs oma akselinsa nuoria varten, niin sitten pitää katsoa, että miltä osin sitten nämä muut akselit sitten voivat myöskin ryhtyä aloitteisiin nuorison osalta. Ja sitten on kokonaan uusia ehdotuksia sellaista asiasta, joita ei ollut komission ehdotuksessa, Erityisesti yksi asia, joka oli tässä esillä, nimittäin nämä rajat ylittävät kumppanuudet Euresin puitteissa. Tämähän on sellainen ehdotus, jota komissio oli ehdottanut sosiaalirahastolla ja jos tällainen ohjelma nyt sitten tulee mukaan tähän ohjelmaan, niin sillähän olisi sitten tietysti merkitystä myös rahoituksen kannalta. Ja komissiohan esitti tietystä syystä tätä johdistosjärjestelmärahastoon, koska ajateltiin, että nämä kumppanuudet olisivat vapaaehtoisia. Ja silloin, jos tämä tapahtuisi sosiaalirahaston kautta, niin silloin jäsenvaltiot olisivat sen voineet toteuttaa sosiaalirahaston puitteissa. Ja sitten on vielä yksi, eritys, joka, yksi erityisesitys, joka koskee tätä mikrorahoitusakselia ja sosiaalista yrittäjyyttä tällaista mentoring-koulutusta näille edunsaajille. E, ja tällaiset toimet ovat kyllä aika kalliita ja tämä tarkoittaisi ehkä tälle ohjelmakaudelle noin 6500 euroa per osanottaja. Ja sitten jos ajatellaan näitä määrärajoja, niin siitä olisi kyse useasta miljoonasta koko ohjelmassa. Eli jos ottaa huomioon tämän mikrorahoitusakselin tässä ohjelmassa, ja sitten tämä hallinto, sitähän ei ollut mukana tässä ohjelmassa, mutta sitten tuli myöskin ehdotuksia tämän hallinnon muuttamiseksi delegoidulla säädöksillä ja neuvontavalla komitealla mutta pitäisi katsoa sitten, että kuinka tämän tyyppiset toimenpiteet voidaan sitten, niitä voidaan soveltaa komitologian asetuksen pohjalta. Eli onko tällaisten uusien toimenpiteiden kehittäminen mahdollista ja toivottavaa? Ja sitten vielä kaksi asiaa. Täydentävyys muiden ohjelmien kanssa on otettu esille tämä sosiaalirahasto – ja tietenkin tarkoitus, että näillä kahdella ohjelma, ohjelmalla ja rahastolla on mahdollisimman paljon täydettävyyttä, mutta myöskin muiden kanssa, nimittäin ö, oikeuden ja kansalaisuuden ohjelman kanssa, koska osa näistä aloitteista kuuluu myöskin noiden muiden ohjelmien piiriin, esimerkiksi syrjintäkielto, ihmisten tasa-arvo ja niin edelleen. Ja sitten on muitakin ohjelmia, jos otetaan n, sitten noita aloitteita mukaan tähän ö, muutoksen innovaation ohjelma, niin se saattaa olla ristiriidassa muiden ohjelmien kanssa. Ja sitten komissio oli ehdottanut tosiaan näitä määritelmiä näiden velvoitteiden osalta esimerkiksi mikrorahoituksen piiriin ja on otettu uusia määritelmiä, joista on jo muutamia lainsäädäntöä sääntöjä olemassa ja tässä on tietenkin nyt sitten esitetty kritiikkiä siitä ja tulemme tietysti tutustumaan näihin vielä näiden 400 tarkistuksen pohjalta. Ja, ich danke allen Diskussion. Kiitos kaikille keskusteluun osallistuneille. Ensinnäkin se, mitä herra Dion sanoi. Te Olette ymmärtäneet sen, että valiokunta ajattelee tästä samalla tavalla muun muassa, mitä rajat ylittäviin kumppanuksiin tulee. Mielestämme tämän horisontaalinen toimi eikä ole mitä, ei ole mitään pakotetta ottaa määrärahat PSCIstä. Ja tässä on myös liikkumavaraa, mitä määrärahoihin tulee PSCIssä. Mutta minulla olisi kuitenkin vielä kysymys liittyen eh, näihin eh, internetkysymyksiin ja niiden kustannuksiin. Tässä varmasti on vielä hieman pelivaraa, jota voidaan käyttää Euresiin. Mitä sitten parlamentin toimivaltuuksiin, käytämmekö niitä vai vaadimmeko sitä, mitä olemme saaneet Lissabonin sopimuksen myötä? Ja varmasti tulemme tässä yhteydessä toimimaan. Olen Elisabeth Schröterin kanssa samaa mieltä siitä, että meidän täytyy katsoa, mitä ihmiset paikan päällä saavat ja kuinka me sen hoidamme. Tämähän oli myös tärkeä osa tämänpäiväistä keskustelua ja olemme tästä keskustelleet jo varjoesitteleidenkin kanssa. Täytyisi olla selvää, mihin suuntaan liikutaan. Esimerkiksi sosiaalinen innovaatio, sähköiset, sähköautot, tämäkin on sosiaalinen innovaatio. Ja Euroopan parlamentin ulkopuolella on törmännyt hyvin erilaisiin tulkintoihin, eli meidän täytyy ainakin antaa suunta, ja olen herra Bullonin kanssa samaa mieltä ilman, että nyt haluan rajoittaa tätä. Sitten äh, epäselvät rajat, mitä ESF tulee, Euroopan sosiaalirahastoon siis, Tästä on jätetty tarkistuksia ennen kaikkea, mitä mikrorahoitusvälineeseen tulee. Kollega Kinga Gyns on tästä tehnyt tarkistuksen. Kiitän tuesta rajat ylittäviin kumppanuksiin ja sitten on suhtauduttu myös myönteisesti liikkuvuushankkeisiin, mutta ne eivät ole yksin omainen ratkaisu Joskus tämä on käynyt ilmi keskustelussa neuvoston ja komission kanssa, kun yritetään taistella nuorisotyöttömyyttä vastaan, niin väitetään, että tämä olisi ihme lääke, että lähetetään nuori yhdestä päästä Eurooppaa toiseen päähän, mutta tällä tavalla ei pitkällä aikavälillä saada aikaiseksi mitään ratkaisua, mutta sen tulisi olla yksi monista välineistä. Sitten puheenjohtajan kommentit. Kiitän niistä. Kirjanne ylös ja varmasti otin nyt kantaa kaikkiin kommentteihin. Olen hyvin vakuuttunut siitä, että me saamme laajan kompromissin aikaiseksi valiokuntien välillä. Joitakin pieniä ongelmia on, mutta vaikeampaa varmasti sitten, kun puhutaan tarkoista prosenttiluvuista, mutta kyllä siinäkin on sitten puitteet, joissa liikutaan. Paljon kiitoksia näistä ajatuksista ja odotetaan sitten äänestystä. Kiitos. Kiitoksia esittelijä. Eli aikataulu. Lausunnon antavat valiokunnat toimittavat lausuntonsa. Jotkut toimittavat eilen, tänään vielä tulee jotain ja huomenna viimeiset. Eli me tarkastelemme kompromistarkistuksia 20. kesäkuuta ja ne hyväksytään sitten seuraavana päivänä. Eli meillä on aika vähän pelivaraa tässä, mutta toivottavasti kuitenkin pääsemme etenemään mahdollisimman nopeasti. Lisään vielä, että tässä mietinnössä budjettivaliokunnan puheenjohtaja on kiinnittänyt huomiota siihen, että kun ajatellaan budjettiin liittyviä seikkoja tämän hankkeen osalta – ne täytyy ottaa huomioon budjettineuvotteluissa silloin, kun he ovat yhteydessä neuvostoon. No niin, sitten viimeinen kohta tänä aamuna. Se liittyy Thomas Mannin mietintöön. Meillähän on vahvistettua yhteistyötä liikennevaliokunnan kanssa. Me järjestämme kuulemisen. Siellä puhutaan EUn lentokentistä ja niiden palveluista ja myöskin direktiivistä 96-67. Meillä on vahvistettu yhteistyötä liikennevaliokunnan kanssa, joten totta kai ennen kaikkea kiinnitämme huomiota työoikeuteen ja työolosuhteisiin. Me käymme tänään keskustelua ja ensinnäkin valmistelija käyttää puheenvuoron. Ja komissio puhuu ihan lyhyesti. Täällä on Move pää osastosta Matthew Baldwin. Ja täällä on myöskin kolme vierasta. Kiitän heitä siitä, että ovat tulleet paikalle. Olen saanut muitakin puheenvuoropyyntöjä kuulemiseen. Ja minä kuitenkin hylkäsin ne pyynnöt, koska nämä puheenvuorot oli jo kuultu valiokunnassa, joten koordinaattorien ja esittelijän kanssa päätimme kolmesta tänäisestä vieraasta. Eli ensin valmistelija voi alustaa tämän keskustelun. Eli valmistelija, olkaa hyvä. Frau Vorsitzende, ich freue mich, dass wir... Kiitos puheenjohtaja. Olen iloinen siitä, olemme saaneet kuulemistilaisuuden aikaiseksi. Voimme kuulla kokemuksista eri maista. Lentokentät ovat toki kokoisia, mutta kuitenkin yhteneviä piirteitä on. Ja olen iloinen, että tämä kohta 50 on tässä mukana, että meillä on omia toimivaltuuksia niin, että emme tee ainoastaan lausuntoa liikennevaliokunnalle. Tämä on tärkeää, koska työntekijän oikeudet ovat se, josta keskustellaan. Ja maahuolintapalvelut ovat tärkeitä. On eri kategorioita neljän kohdalla. Me voimme rajoittaa markkinoille pääsyä, matkatavaroiden käsittelyä, rahdin käsittelyä, asematasopalveluita ja tankkauspalveluita. Komissio on viitannut siihen, että puhumme noin 50 miljardin euron liikevaihdosta ja puhutaan 60 000-70 000, eli tässä ei ole kysymys pienistä summista, vaan huomattavista. Vuonna 1996 tapahtui vapauttaminen. Minä tein silloin lausunnon tästä asiasta ja ainakin saavutimme sen, että yksi palveluntarjoaja sai luvan toimia, mutta otettiin käyttöön tiettyjä laatunormeja. E, täytyy olla siis työntekijöitä, jotka ovat hyvin koulutettuja, ei koulutusta nopeasti, vaan todellakin e, siitä, mitä maksaa sitten myös riittävä palkka vuoden 1996 jälkeen niin määräaikaiset sopimukset ovat lisääntyneet huomattavasti ja palkkoja on laskettu monissa jäsenvaltioissa. Ja tämä liittyy juuri siihen, että on vapautettu markkinoita liikaa. En ole tehnyt tästä myös mietinnön, se nyt ei ole vielä ihan valmis, koska haluaisin kuulla tässä kuulemistilaisuuden tulokset ja kuulla myös kollegoita vielä, mutta me olemme kuitenkin todenneet, että vapauttaminen ei ole, tai sen avulla ei ole saavutettu sitä, mitä komissio haluaa, eli että kilpailu lisääntyisi. Totta kai meidän täytyy toimia kansainvälisellä foorumilla. Nyt ehdotetaan, että joulukuussa niin 2011 no, tästä jo puhuttiin, että vapautettaisiin markkinoita lisää, että olisi kolmas riippumaton maahuolintapalvelu, sillä rahtivolyymi on esimerkiksi yli 100 000 tonnia. Mitä seurauksiin tulee, niin Tämä oli hintapaine, joka siirretään sitten työntekijälle, vähemmän palkkaa, enemmän määräaikaisia sopimuksia. Ja tämä ei varmasti ole myöskään matkustajan edun mukaista. Matkustajat täytyy siis siirtää turvallisesti paikasta A paikkaan B, ja tiettyjä vähimmäistandardeja täytyy ottaa huomioon meillä on tarkkoja standardeja, joista on pidetty kiinni kaiken täytyisi toimia kitkattomasti ja kaikki tämä nyt on vaarassa. Toinen tärkeä kysymys. Komissio otti esille, että myöhästymiset, joita lentokentillä on, olisivat maahuolintapalveluiden syytä. Teimme tästä kyselyn osallistuin liikennevaliokunnan kuulemistilaisuuteen. Minä kyseenalaistin tämän kriittisesti ja tein myös kirjallisen kysymyksen asiasta. Ja komission sen Kallas myönsi, että meillä on tiedot liittyen näihin myöhästymisiin, mutta ne eivät liity yksin omaan maahuolintapalveluihin. palveluihin. Ja tämä on tärkeä argumentti, koska saadaan, sanotaan yhä uudestaan, että maahuolintapalvelut eivät toimi oikealla tavalla, ne eivät ole luotettavia, mutta näin se ei ole. Komissio ehdottaa ratkaisuja, joita me varmasti tulemme käsittelemään tässä kuulemistilaisuudessa. Se on mielestäni tärkeää meillä. On oikeuksia suojella näitä työntekijöitä ja näiden työntekijöiden täytyisi saada riittävää palkkaa. Ei saa syntyä sellaista kuvaa, että no lentoyhtiöinä mm, voisi pitää nyt vaan huolta, että kyllä tämä työ hoituu. On kilpailu, hintakilpailua muun muassa. Näin me olemme ainakin tilanteet kokeneet siis eri lentokenttien välillä. Täällä on myös liikennevaliokunnan jäseniä paikalla. Monethan ovat myös kahdessa valiokunnassa. Tämä on tärkeää, että pidämme huolta siitä, että emme sano, että markkinat ovat tärkeitä, vaan että myös ihmiset ovat tärkeitä. Meidän valiokuntamme, työllisyysvaliokunta, on siitä vastuussa ehkä enemmän kuin muut valiokunnat. Meillä on tiettyjä kohtia, joihin haluamme yhteisiä päätöksiä liikennevaliokunnalta ja työllisyysvaliokunnalta, eli kyllä meidän täytyy tehdä yhteistyötä. Me olemme saaneet aikaiseksi yhteisiä tuloksia eri valiokuntien välillä. Odotan keskustelua, jota voimme nyt käydä. Kiitos. Merci. Donc je donne la parole pour une brève intervention. Kiitoksia. Sitten Matthew Baldwin komissiosta. Olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen kiitollinen tästä tilaisuudesta. Puhun nyt hyvin lyhyesti maahuolintoehdotuksemme ja kiitos tästä kutsusta. Meillä on pragmaattinen tavoite maahuolintaehdotuksessa. Me haluamme parantaa maahuolintapalveluita sekä tehokkuuden että laadun osalta. Komissio ei nyt hae mitään vallankumousta, vaan haluamme kehittyä tällä alalla, kuten maan ihan oikein totesi. No sitten ihan yleinen huomio. Se, mitä nyt ehdotamme kompetenssin lisäämisessä, mielestämme se ei saa johtaa siihen, että hintoja tai laatua laskettaisiin tai työllis- työolosuhteita. Ja Manille vastaisin, että voidaan sanoa, että viiveitä on maahuolinnassa, mutta en nyt usko, että komissio sanoo, että tämä olisi jotenkin maahuolinta henkilöstön vika. Ja se on nyt tärkeä asia ottaa esille. Mitä nyt ehdotamme näiden sosiaaliehtojen osalta? Se on tärkeää, kun ajatellaan ehdotuksen tasapainoa – te sanoitte, että me ehdotamme vähän lisääntyvää kilpailua, mutta meillä on kolme kohtaa ehdotuksessa, jotka olisivat hyviä työntekijöiden kannalta, eli työntekijöiden siirto direktiivin pohjalla, pohjalta jäsenvaltiot voivat ryhtyä toimiin työntekijöiden oikeuksien puolustamiseen ja Saksassa ja Italiassa on pakollinen työntekijöiden siirto ja tuomioistuin kuitenkin katsoi, että nämä toimet eivät sovi yhteen direktiivin kanssa. Eli nyt tilanne on hyvin epäselvä. Emme oikein tiedä, millaisia toimia on, joilla voidaan suojella työntekijöiden oikeuksia, ja me haluamme selventää tilannetta. Me haluamme antaa jäsenvaltioiden oikeuden vaatia sitä, että pitää ottaa henkilöstöä, mikäli tilanne niin vaatii. Ja jos esimerkiksi neuvosto hyväksyy tämän ehdotuksen, niin Saksa ja Italia ja sen jälkeen, kun lainsäädäntö astuu voimaan, voivat panna täytäntöön näitä toimia. Jos on aikaa, niin voin kertoa vielä esimerkkejä siitä, miten tämä henkilöstön siirto käytännössä toimisi. Sitten henkilöstön pakollinen koulutus. No, jotain edistystä on tapahtunut koulutusasioissa, mutta haluaisin vielä edetä Eli jokainen henkilöstön jäsen pitää saada koulutukseen ainakin kaksi päivää vuodessa. Tällaista sääntöä nyt ei ole direktiivissä. Ja me olemme olleet yhteydessä ay jotka korostavat tämän merkitystä. Ja sitten kolmas kohta. Olemme ehdottaneet, että jäsenvaltioiden pitää tarkistaa henkilöstön pätevyys ja tutkinnot ennen kuin heille annetaan todistus siitä, että henkilöstöllä on oikea pätevyys ja koulutus tehtävään. Me haluamme valmistaa laadukkuuden ja sen, että työntekijöillä on hyvä koulutus. Työntekijöiden tilannetta pitää parantaa. Tästä on puhuttu direktiivissä ja tässä on autorisaatiokauden pidentäminen 10 vuoteen seitsemän sijasta ja tämä lisää työpaikkojen vakautta. Ja alihankinta tietysti alentaa palkkoja, sitä halutaan rajoittaa. Sitten on lentokenttien vähimmäislaatuvaatimukset, laatuvaatimuksia tarjouskilpailuissa. Ja sitten tasapainon nimissä emme ole halunneet puhua radikaaleista toimista, joilla voitaisiin edistää yhtäläisiä kilpailumahdollisuuksia. Me emme ole ehdottaneet mitään lentokenttä maanhuolentokysymyksiä tähän tarjouskilpailuun. Sehän saattaisi haitata, olla haitallista joillekin työntekijöille. Komissio katsoo, että sosiaalikysymykset ja työllisyys ovat tärkeitä elementtejä, jotta voimme pitää kiinni laadukkaista palveluista. Ja olen kiitollinen siitä, että sain tulla puhumaan tänne. Luotamme valiokunnan ja parlamentin tukeen, jotta voimme parantaa maahuolinnan tilannetta. Tietysti olemme valmiita parantamaan tekstiä ja varmaan tiedätte, että neuvosto on edistynyt huomattavasti. Siellä on päästy yhteisymmärrykseen kahden tärkeän asian osalta. Eli kilpailun lisääminen, mutta myöskin työntekijöiden suoja täytyy varmistaa. Ja me haluamme pitää kiinni tästä tasapainosta. Kiitoksia, puheenjohtaja. Kiitoksia. Sitten vieraamme. Kiitoksia, että olette paikalla. Ja ensimmäisen puheenvuoron saa Jan de Löv. Te olette maanhuolinnassa Brysselissä töissä ja olette olleet eri lentoyhtiöiden palveluksessa. Joten teillä on varmaan jonkinlainen näkemys tästä tilanteesta, kun ajatellaan tätä komission ehdotusta, esimerkiksi Sabena, Swiss Air – ja SL Brussels ja Virgin Express. Eli teillä on 5-6 minuuttia aikaa ja sitten voitte vielä vastata kollegoiden kysymyksiin. Kiitos. Kiitoksia Kiitokset ensinnäkin mahdollisuudesta en kertoa teille lentoyhtiön näkökulmasta. Essen Brussels Airline on aika uusi. Se toimii Brysselistä käsin, mutta se on osa Star Alliance-ryhmää ja Lufthansaa. Ensinnäkin me keskitymme Euroopan ja Afrikan operaatioihin. Meillä on noin 3000 työntekijää, Runsat on hyvä mainita 200 näistä toimii täällä Brysselissä nimenomaan maahuolintapalveluissa. Tämä on päätös, jonka olemme tehneet niin, että voimme ikään kuin korvata tätä kilpailun puutetta. Ja sitten sehän aikaisemmin johti tällaisen laadun puutteeseen palveluissa. Meillä on aika nuori tiimi, jotka toimivat täällä kotipaikkakunnalla ja sitten jos katsomme Euroopan tilannetta, niin lentomaailma, ilmailu on aika tavalla vapautettu. Palvelun tarjo- tarjoajat antavat hyvää palvelua matkustajille, mutta mm, näiden palveluntarjoajien maailma ei ole täysin liberalisoitu, eli joskus meillä on tällainen eh, eh, voi tilanne, jolloin neuvotteluvoima on enemmänkin noilla palveluntarjoajilla kuin lentoyhtiöillä. Ja loppujen lopuksi on kuitenkin meidän eh, velvoitteemme sitten jollakin tai toisella tavalla tarjota palveluja asiakkaille sovellella tavalla. Jos katsotaan tätä Euroopan karttaa, niin nähdään, että nykydirektiivi joka mainittiin aikaisemmin, niin sitähän pannaan täytäntöön eri tavoin Euroopassa ja me näemme omasta kokemuksestamme, että kustannukset laskevat silloin, kun on enemmän kilpailua. Jos tämä kilpailu toimii tasapainoisella tavalla, niin silloin onnistumme myöskin pitämään laadun sovellilla tasolla ja säästämään vielä enemmän, jos kilpailu on tervettä ja tasapuolistaa. Silloin pystymme tarjoamaan parempia palveluja niillä lentokentillä, joilla on hivenen enemmän kilpailua kuin sellaisilla, joissa on tuskin mitään kilpailua tällä hetkellä. Tämä on meidän näkemyksemme. Sitten jos katsotaan tilannetta Brysselissä, kotipaikassamme, joka on tietysti meille hyvin tärkeä, niin tällä hetkellä markkinoita ei ole täysin asematason palvelun ja matkatavaran osalta vapautettu. Tässä on nyt kilpailu, tarjouskilpailu, joka on nyt sitten valitettavasti meidän tilaltamme kannatamme johtanut tällaisen umpikujan, joka on nyt ollut käynnissä jo lähes vuoden, ja se on tietenkin erittäin ikävää palvelun laadun kannalta. Tässä on umpikujatilanne sekä lentoyhtiön matkustajien että myöskin työntekijöiden kannalta erityisesti maahuolinnassa. Eli tämä mielestämme haittaa myös työntekijöitä ja voi luoda kaaosta vapautuneilla markkinoilla tai lähestulkoon vapautuneilla markkinoilla. Va- tarjouskilpailun avaaminen ei voi siis johtaa tällaiseen epäselvän tilanteeseen ja jopa monopolistiseen tilanteeseen, koska nämä kaksi huolitsija, jotka virallisesti vuosi sitten saivat luvan, toimiluvan toimia maahuolinnassa näissä rajoitetussa luokissa Brysselissä, niin yksi näistä totesi, että ottaakin haltuunsa toisen. Eli sitten loppujen lopuksi nämä kaksi toimilupaa kuuluvatkin yhdellä samalle yhtiölle. Sitten olemme tutustuneet komission ehdotukseen. Siinähän siis tulisi kaksi tai kolme hallitsijaa äh, äh, kentille, jolla on yli viisi miljoonaa matkustajaa. Tämä, tämä tuen myös, tämä, jos tämä tapahtuu varovaisesti. Ja meistä olisi tärkeää, että äh, käyttäjät, eli lentoyhtiöt, niin ennen kaikkea siksi, että voitaisiin tarjota parempaa laatua matkustajille, niin Eh, he, niilläkin pitäisi olla roolinsa ja enemmän painoarvoa silloin, kun valitaan nuo huolintapalvelujen tarjoajat eri lentokentillä. Sitten, eh, jos tullaan tähän tämänpäiväisen aiheeseen, niin Brussels Airlines tukee komission ehdotusta, mutta niin kuin sanottiin, niin tämä uudistus pitää tehdä varovaisesti. Emme kannata sitä, että kuka tahansa voi mennä mihin tahansa lentokentälle – tarjoamaan tällaisia tärkeitä palveluita. Siis tästä täytyy varovaisesti ja terveesti avata näitä markkinoita kilpailulle. Esimerkiksi maa huolitsijat, jotka ovat olleet, ovat osoittaneet luotettaviksi ja varovaisiksi, niin voisivat sitten helpommin alkaa toimimaan muillakin lentokentillä. Tämä on mielestämme aika tärkeää tekijä niin, että voidaan parantaa laatua matkustajille yhdessä lentokenttien kanssa esimerkiksi taka, mm, matkatavaroiden osalta, tuo toimitaan täsmällisesti. Tietenkään viivästykset eivät riitä yksittäistä työntekijöistä, mutta usein kyseessä onkin yhteistyö huolitsijayksiköiden, lentoyhtiöiden ja lentokenttien välillä. Mielestäni kilpailun taso, joka, on, jonka siis tulee olla tervettä, niin voi vaikuttaa myös kustannusrakenteeseen. Yksi luku meidän yhtiössämme, tämä tietenkin vaihtelee, niin noin 15 prosenttia kustannuksista tulee operaatiosta, ei siis pelkästään äh, huolinnasta, mutta kaikista äh, asematason operaatioista, joista huolinta on tärkeä osa. Eli tämä on sellainen elementti, jonka myötä me pystymme olemaan kilpailukykyisiä laskevan laskemaan hintoja. Turvallisuus- ja turvatoimet, niin jos ne pitää tehdä varovaisesti hyvien toimijoiden kanssa, se ei saa vaarantua, vaan päinvastoin. Ja sitten mitä tulee henkilöstöön, työntekijöihin, niin pitäisi löytyä oikeanlainen tasapaino kilpailun välillä – niin, että lentoyhtiöt pystyvät antamaan hyviä palveluja olemaan kilpailukykyisiä yhtäältä. Ja toisekseen sitten kansallisten erityispiirteiden suhteen, kun kyse on työlainsäädännöstä ja sitten usein kyseessä on siis myöskin henkilöstön ja tietotaidon suojelu. Tiedämme, että hyvät maahuolitsijat valitaan laadun pohjalta ja niiden täytyy tietenkin suojella henkilöstön henkilöstön osaamista niin, että ne pystyvät tuottamaan vaadittavia palveluja. Kyseessä ei ole siis pelkästään kustannukset lyhyellä tasolla, koska jos palveluille sovellella tasolla, niin sitten välilliset kustannukset lentoyhtiölle kasvavat. Eli siksi kyse on tosiaan tasapainosta laadun ja kustannusten välillä, ja laatua saadaan aikaiseksi sen kautta, miten henkilöstön työ järjestetään. Eli katson, että tietenkin kilpailukykyä pitää lisätä varovaisesti. Laatu ja koulutus. Niin tästähän on jo paljon lainsäädäntöä olemassa ja yhtiönä tietysti loppuviimetteiksi vastaamme turvallisuudesta ja turvatoimista ja laadusta, jota tarjotaan matkustajille ja myöskin rahdista. Ja me jo EATan ja EASan äh, ja muiden toimijoiden kautta jo äh, työstämme monenlaisia normeja laadusta. Ei siis mielestämme ole välttämätöntä näitä laatunormeja kirjata äh, lainsäädäntöön, koska ne, sekin saattaa vaihdella tilanteesta toiseen ja markkinoilta toisen. Niin, eh, hyvä puheenjohtaja ja valiokunnan jäsenet, toivottavasti olen tässä pystynyt antamaan vähän käsitystä Brussels Airlinesin eh, kokemuksista viime vuosina. Kiitokset ja kiitokset eh, myös mahdollisuudesta tulla tänne puhumaan tänään. Merci beaucoup. Nous en venons... <clears throat> Kiitoksia. Sitten seuraava vieras. Inga Kunzfort. Te edustatte täällä työntekijöitä – ja tähän olette mukana TUIAGn valvontaneuvostossa. No, ehkä voitte sitten kertoa vähän, ketä te edustatte, ennen kuin kerrotte tästä tärkeästä seikasta. Ja, herzlichen Dank. Zuerst möchte ich mich bei Frau Perez Kiitos. Haluaisin kiittää Rova Peres ja herra Manni ja kaikkia valiokuntien jäseniä siitä, että tämä kuulemistilaisuus pidetään ja että myös työntekijöiden ääntä kuullaan. Tämä on myönteinen piirre tämä puhuu Euroopan parlamentin jäsenten itsevarmuudesta ja eh, parlamentarismista, että kuullaan meidänkin ääntämme. Ja me Euroopan ammattiliitot kiinnitämme huomiota siihen, missä ki- ei kiinnitetä huomiota työntekijöiden mielipiteisiin, missä meitä ei kuulla. Tulen Verdistä. Tämä on liikenne ammattijärjestö, mutta puhun tässä mm, nyt myös muidenkin puolesta. Ja me edustamme 85 ammattijärjestöä, mitä siviili-ilmailuun tulee Euroopan laajuisesti. Tämän tarkoittaa sitä, että edustamme kaikkia ilmailualalla toimivia. Tämä koskee maahuolintapalveluita, mekaanikkoja, lentokapteenit ja niin edelleen. Me emme ole pieni lobbausryhmä, jotka edustamme vain pientä ryhmää. Me edustamme kaikkia työntekijöitä ja haluamme saada aikaiseksi tasapainoisia tuloksia. Meillä on sellainen käsitys, että joissakin kohdin komissio ei ole tehnyt perusteellista työtä. Jos perustelussa puhutaan siitä, että tämä koskee 60 000 ihmistä Euroopassa, niin tätä minä en henkilökohtaisesti ymmärrä, koska yksinomaan Saksassa, jos otetaan direktiivi huomioon, niin meillä on 40 000 henkilöä maahuolentapalveluissa töissä. Eurooppa on paljon suurempi, paljon merkittävämpi. Euroopassa puhutaan vähintäänkin 300 000 henkilöstömaahuolintapalveluissa, joita koskee siis eurooppalainen lainsäädäntö. Mutta ei ainoastaan nämä ihmiset, jotka ovat siis maahuolintapalveluissa töissä, ovat niitä, joita tämä lainsäädäntö koskee, vaan tämä koskee myös esimerkiksi lentokapteneita ja myös matkustajia, ja matkustajilla täytyy olla varmuus siinä, että heidän matkalaukkuunsa saapuu oikeaan paikkaan oikeana ajankohtana eikä vasta seuraavana päivänä, tai että se ylipäätänsä saapuu. Ja että esimerkiksi lentokone on nyt pakattu niin, että se ei sitten syöksy maahan heti lähdön jälkeen. Eli tässä mennään kyllä paljon pidemmälle kuin ainoastaan maahuolintapalveluihin. palveluihin. Ja olemme todenneet, että vaikutukset Euroopassa ovat hyvin laaja-alaisesti. Meillä on on monenlaisia työsuhteita ja todellakin jotkut ovat tekemään hyvin paljon ylimääräistä työtä, että he ylivät pystyvät elämään. Meillä on määräaikaisia työsopimuksia hyvin paljon ja todellakin osittain maksetaan hyvin alhaisia palkkoja. Tämä koskee kaikkia Euroopan maita ja myös niitä, joilla ei ole mitään esteitä markkinoille pääsyssä, mutta tämä koskee myös niitä maita, joilla on tällaisia sääntelyitä. Yksi maa, jonka tunnen erittäin hyvin, on sellainen, että sen jälkeen kun direktiivi astui voimaan, niin tilanne oli sellainen, että 40 prosenttia maahantoipalveluiden työntekijöistä saivat tuntipalkkoja, jotka olivat niin pieniä, että heidän täytyy, siis, täytyy saada valtion tukea, jotta he pystyivät elämään. Ja noin 20 prosenttia työpaikoista ovat sellaisia, joissa palkka on pienentynyt viimeisen 15 vuoden aikana. Työpaikkoja menetetään jatkuvasti yksi tytäryhtiö on ilmoittanut, että maahuolintapalvelun 800 työntekijöistä irtisanotaan 450, koska sopimus muuttuu. Ja meillä on sellainen kokemus, että aikaisemmin koulutettiin maahuolintapalvelun työntekijöitä. Se oli hyvin jaoteltua ja se kesti kuukausia. Mutta nyt on yhä enemmän palvelun palveluntarjoajia ja jotka eivät anna koulutusta enää lainkaan. Komissio on havainnut joitakin ongelmia, tämä on myönteistä, ja joitakin ongelmia komissio on ottanut esille tässä luonnoksessa, mutta ongelma on se, että se, ne ehdotukset, joita komissio on tehnyt ongelman ratkaisemiseksi, eivät toimi. Tämä Komission ehdotus tarkoittaisi sitä, että maassa, jossa ei ole ollut säännelty markkinoille pääsyä, niin tilanne huonontuisi, palkat laskisivat, kollegat menettäisivät yhä enemmän työpaikkoja. Ja niissä maissa, joissa tilanne on jo huono ja jossa sääntelyn rippeitä vielä on, niin lyhyessä aikavälissä työtilanne huonontuisi huomattavasti. Siksi meillä on viisi päävaatumusta. Me olemme siis eurooppalainen ilmailualan ammattijärjestö ja meidän ensimmäinen vaatimus on, että tätä pakkolaajentumista ei saa tapahtua ilman, että sosiaalista tilannetta on pystytty muuttamaan. Tämä olisi artikla 6. Sitten toinen vaatimus, meidän täytyy estää että kilpailua käydään palkkadumppauksen kautta. Kyllä kilpailua, mutta tässä täytyy ottaa laatukin huomioon eikä toimia palkkadumppauksen kautta. Me tarvitsemme sitoumuksen, että ne yritykset, jotka eivät halua pitää kiinni sopimuksista, niin että ne pakotetaan todellakin allekirjoitetaan työehto sopimus. Tämä tarkoittaa, että alueella, lentokentällä on voimassa työehtosopimus, jossa on suurin osan työntekijöistä mukana ja jota voidaan todellakin asianmukaisella tavalla käyttää. No sitten kolmas, kun puhutaan palveluista, niin ihmisellä on oikeus siirtyä uuden palvelutarjoajan piiriin. Komissio on tässä jotain ehdottanut, mutta se ei ole pakollista. Italiassa ja Saksassa hän joitakin päätöksiä kumottiin tuomioistuimessa ja siksi tästä nyt ei ole tehty sitten pakollista. No sitten neljäs vaatimus. Me, haluamme, me emme halua sitä, että jossakin kriisitilanteessa tiettyjä töitä ei voisi antaa alihankkijoille, mutta ongelma tässä on, että yrittäjällä on lisenssi, ja sitten joku toinen yrittäjä, jossa laatu ei ole niin hyvä, jossa työolosuhteet ovat huonot, niin he saavat sitten tämän sopimuksen. Tämä liittyy artiklaan 35. Ja sitten viimeinen viides pääkohta. Me haluamme, että saadaan aikaiseksi eurooppalaisia standardeja, mitä koulutukseen ja jatkokoulutukseen ulen. täytyisi siis sitoutua siihen, että on myös tutkimuksia, käytännönläheisiä tutkimuksia. No, en nyt haluaisi istua lentokoneessa jossa joku työntekijä siirtää rahtia koneeseen ja on saanut vain kaksi päivää koulutusta. Eli kyllä tässä täytyy nyt jotakin muitakin vaatimuksia olla. Me emme ole yksin näiden ehdotustemme kanssa. Euroopan sosiaali- ja talouskomitea on myös ollut tässä mukana nämä pääkohdat on käyty läpi ammattijärjestöjen kanssa ja me olisimme erittäin iloisia, jos te täällä valiokunnassa pohtisitte meidän kohtiamme ja ehkä ottaisitte jotakin näitä tärkeitä ajatuksia myös mukaan. Kiitos. Merci beaucoup. Donc nous allons donner la parole à notre dernière... Kiitoksia. Sitten viimeinen vieras. Christoph Kopsen. Tätä ACI Euroopan palveluksessa. Eli te edustatte lentokenttiä itsessään. Ja aikaisemmin olette olleet töissä EUn Yhdysvaltojen välisessä kauppakamarissa ja olette opiskellut pääasiassa Saksassa. Olkaa hyvä. Thank you very much and, uh... Kiitoksia ja hyvää iltapäivää kaikille. Ensinnäkin haluaisin kiittää valiokuntaa siitä, että meidät on kutsuttu puhumaan tänne. Ja kerromme vähän näistä asetuksen yhteiskunnallisista vaikutuksista maahuolintaan. Me olemme lentokenttiä edustaja ja toimimme Brysselissä. Edustamme noin 400 eurooppalaista lentokenttää. Ja sen lisäksi meillä on muita bisneskumppaneita lentokentillä. No sitten tämä ehdotettu sääntely. Lentokenttien tavoitteena on keskittyä tietysti maahuolintapalveluiden laatuun. Jos katsotte, mitä pidetään maahuolintana, niin tästähän puhuttiin aikaisemmissa puheenvuoroissa esimerkiksi rahdin ja postin käsittely, lentokoneiden huolto. Eli tässä on hyvin keskeisiä lentokenttätoimintoja. Eli me tarvitsemme tehokkaita palveluita maahuolinnassa. Me olemme toisistamme riippuvaisia, kun ajatellaan näitä eri palveluita, ja aikataulut ovat usein hyvin tiukat. Ja tietysti on kilpailua Euroopassa. Lentokentät kilpailevat liikenteestä, eli maahuolinnan kustannukset voivat olla haitta tai etu. Eli meistä on tärkeää, että meillä on tehokasta maahuolintaa eurooppalaisilla lentokentillä. Maahuolintamarkkinat tänään monet kategoriat ja täysin, neljä kategoriaa on täysin ja, ja neljällä alalla tarvitaan vielä lisenssejä. No miksi tällaisia rajoituksia on? Siitä oli vielä puhuttu. Hyvin usein puhutaan tilan puutteesta, eli ei ole tilaa monille maahuolijoille tietyillä lentokentillä. Sitten puhutaan myöskin tehokkuudesta, koska joskus liikennettä on liian vähän – jotta voisi olla vaikka 3, 4, 5 huolia. Ja jos heidät otettaisiin, niin se tarkoittaisi, että olisi kovempaa painetta esimerkiksi hintojen osalta ja turvallisuuden osalta. Jos on hyvin paljon toimijoita lentokentällä, niin sitten on myöskin suurempi tapaturmavaara. Markkinoilla on lähinnä riippumattomia maahuolijoita. Jos katsotte näitä lukuja, niin voitte nähdä, että vuonna 1996, kun ensimmäinen direktiivi hyväksyttiin, lähinnä lentoyhtiöt hallitsivat markkinoita, ja nyt tällä hetkellä riippumattomat huolijat ovat suurimmassa ryhmässä, ja lentokentät vastaavat enää 16 prosentista maahuolinnasta eurooppalaisilla lentokentillä. Sitten tämänhetkisen direktiivin sosiaalinen vaikutus. Meidän täytyy ensin puhua tästä tilanteesta ennen kuin mennään yksityiskohtiin komission ehdotuksen osalta. Komission vaikutusten arvioiden osalta 65-80 prosenttia maahuolintakustannuksista liittyy henkilöstökustannuksiin. Eli jos markkinoilla on kilpailua, niin yleensä käy niin, että kilpaillaan hinnalla. Laatu tietysti on myöskin tärkeää, mutta kaikkein tärkeintä on hinta. 65-80 prosenttia kustannuksista liittyy henkilöstökustannuksiin. Ja yleensä on painetta työolosuhteisiin ja palkkoihin kohdistuen. Aikaisemmat kollegat mainitsivat näistä lukemista tietyissä maissa. Palkat ovat laskeneet ja hinnat ovat sitten nousseet. Vuodesta 1996 nousu oli noin 25 prosenttia maahuolinnassa Euroopan markkinoilla. Tässä tilanteessa markkinoita ovat hyvin pieniä maahuolinnassa ja monilla lentokentillä on hyvin paljon kilpailua. Ja se on aiheuttanut paineita henkilöstölle ja palveluiden laadulle. Yksi seuraus on se, että meillä oli hyvää yhteis vuoropuhelua työmarkkinaosapuolten kanssa. E- eurooppalaiset AY-liikkeet olivat mukana ja lentokentät. Ja olemme laatineet yhteisen julkilausuman huhtikuussa. AY-liikkeet, riippumattomat toimijat ja lentokentät sopivat tietyistä toimista, joihin pitäisi ryhtyä, kun direktiiviä tarkastellaan, erityisesti kun katsotaan sosiaalilausekkeita, julkisia tarjouskilpailuja ja tiettyjä kysymyksiä, jotka liittyvät markkinoiden sääntelyn purkamiseen. Sitten komission ehdotus Komissio ehdottaa, että vapautetaan edelleen maahuolintamarkkinoita ja että ainakin vähintään kolme toimijaa pitäisi toimia viiden miljoonan matkustajan lentokentillä. No tämä on hiukan ongelmallista, koska se saattaa johtaa hintapaineisiin ja työolosuhdepaineisiin ja emme tiedä, onko tämä oikea lähestymistapa, kun avataan eurooppalaisia markkinoita. Vapauttaminen tietysti sinänsä on hyvä, mutta kyse on paikallisista päätöksistä, se riippuu paikallisista olosuhteista, eli tällaiset päätökset pitäisi tehdä kansallisella tasolla. Me huomasimme, että esittelijä liikennevaliokunnassa Savela julkisti maahuolennasta työasiakirjan eilen. Siellä oli mielenkiintoisia ehdotuksia, joita vielä analysoidaan, mutta me jo näimme, että hän haluaisi mennä komission ehdotuksen yli. Esimerkiksi, että olisi neljä toimijaa suurimmilla eurooppalaisilla lentokentillä, tai sitten tämä itsehuolinnan määritelmä muutetaan. No, tästä vielä keskustellaan ja olemme valmiita tästä vielä neuvottelemaan, mutta joistain asioista olemme hiukan huolissamme. Sitten sosiaaliset turvalausekkeet. Eli se, että on kansallisia lakeja, joita noudatetaan henkilöstön siirron suhteen. Ja haluaisimme, että olisi olemassa sitova henkilöstön siirto asetuksessa, eli sana may korvataan sanalla shall, koska haluamme välttää sen, että kansallisella tasolla käydään keskustelu siitä, pitäisikö hyväksyä tällaisia lakeja liittyen henkilöstön siirtoihin. Se on tärkeä osa asetusta, joten haluaisimme, että se olisi sitova lauseke. Sitten henkilöstön koulutuksesta jo puhuttiin vähintään kaksi päivää vuodessa. Se on parannus verrattuna tämänhetkisen direktiivin. Se ei riitä. Meistä yksi viikko olisi parempi. Sehän aika tarvitaan vuositasolla. Mutta tästä tietysti voidaan keskustella ja olemme valmiita keskustelemaan tästä enemmän sitten tällä valiokunnassa. Sitten muita tärkeitä kohtia. Vähimmäispalveluvaatimukset. No tämä on ehkä kaikkein tärkeä asia eurooppalaisilla lentokentillä, koska tällä tavalla lentokentät voivat määritellä vähimmäistandardeja, joista kaikki, kaikkien maahuolijoiden on pidettävä kiinni. Tietysti yleensä nämä huolintasopimukset tehdään huolian ja lentoyhtiön välillä – emmekä siihen halua puuttua, mutta tällä säännöllä haluamme toimia niin, että on vähimmäislaatu kaikessa huolinnassa. Haluamme varmistaa, että palvelut sujuvat hyvin ja haluamme välttää tilanteita, jossa on huonolaatuista palvelua lentokentällä, koska yksittäiset huolet eivät ole toimineet tehokkaasti. Sitten direktiivissä on muita ongelmallisia kohtia lentokenttien kannalta esimerkiksi, että oikeudellisesti erotellaan lentokentän maahuolijat ja sitten keskitetyt infrastruktuurit. En nyt puutu näihin yksityiskohtiin tällä hetkellä, mutta tämä on aika ongelmallista. Maahuolijat joutuvat kilpailullisesti epäedulliseen asemaan Ja meidän täytyy varmistaa, että meillä on yhtäläiset kilpailumahdollisuudet, eli olemme aika kriittisiä tämän oikeudellisen eriyttämisen suhteen. Ja sitten on myöskin hallinnolliseen taakkaan liittyviä sääntöjä, joka koituisi siis lentokentille ja lentoyhtiöille ja maahuolijoille. Haluaisimme vähän virtaviivaistaa tätä ehdotusta, jotta meillä olisi tehokkaampi ehdotus. Sitten lopuksi. Eli meidän prioriteettimme lainsäädäntöprosessissa, eli Euroopan lentokenttien kannalta haluamme keskittyä maahuolintapalveluiden laatuun. Eli lentokentillä pitää olla vähimmäistandardit. Emme halua mitään dogmaattista lähettämistapaa markkinoiden vapauttamiseen, eli pidetään kiinni direktiivin tämänhetkisistä säännöistä ja jäsenvaltiot voivat sitten päättää, vapautetaanko markkinoita vai ei. Haluaisimme parempia sosiaalisia turvalausekkeita artiklassa 12 ja suurempia koulutusvaatimuksia henkilöstölle. Ja olisi hyvä, jos työmarkkinaosapuolten kannat otettaisiin huomioon Euroopan parlamentissa, kun laaditte lausuntoa tähän asetukseen. Kiitos. Kiitoksia. Meillä on vielä runsaat puoli tuntia aikaa. Kuka haluaa käyttää puheenvuoron Steinruck ja sitten Hirsch? Ja, ich möchte zunächst einmal dem Bericht... Niin, haluaisin ensinnäkin kiittää valmistelijaa. Toivon, että Tämä lausunto menee samaan suuntaan kuin mistä meidän ryhmämme on mieltä, ainakin mitä olen kuullut tähän asti käydystä keskustelusta. Minä haluaisin vielä tänään korostaa sitä, ettei tämä ole pelkästään saksalainen ongelma, viime vuosina, kun on puhuttu liberalisoinnista e, muillakin aloilla, niin olemme havainneet, että sanotaanpa vaikka nyt postipalvelut, niin on laatu on huonontunut kuluttajien kannalta, mutta myöskin samalla olosuhteet ovat huonontuneet. Ja kun miettii tätä kehitystä ensimmäisten vapauttamispyrkimysten jälkeen, ja tässä luvut on, ovat tuttuja, niin palkat ovat valtavasti laskeneet, ja epävarmat työsuhteet lisääntyneet ja sitten myöskin investoinnit koulutuksen ovat vähentyneet. Eli pitäisi tarkkaan katsoa sitä, että kun kyseessä on näin herkkä ala kuin ilmailu ja lentokentät, joilla kuitenkin yhä uudelleen on ongelmia. Ja, niin en ymmärrä, että minkä takia komissio ei huomioi työmarkkinaosapuolten yhteistä kannanottoa. Siellä on kriittisiä asioita esitetty hyvin selvästi. Ja minulla olisi nyt kolme kysymystä näille kolmelle eh, herralle. Ensinnäkin Brussels Airlinesin edustajalta haluaisin kysyä, että oletteko te todellakin sitä mieltä, että lisäkilpailu johtaa halvempiin hintoihin paremmalla, paremmalla laadulla? Nähdäkseni kuitenkin hallintapalvelujen osuus hinnoista, lentolippujen hinnoista on alle prosentti. Niin mietinpä vain, että onko tämän jonkinlainen läpimurto sitten kilpailun kannalta. Ja sitten Dubaissa ja Davissa, Abu Dhabissa olen tutustunut noihin työolosuhteisiin Arabian niemimaalla. Ja kysyisin todellakin, että oletteko sitä mieltä, että pystymme kilpailemaan noiden maiden työolosuhteiden kanssa? Miten pitkälle meidän pitää painaa hintoja alas, että voimme kilpailla niiden kanssa. Sitten Ingo Grunsvorille Verdistä, niin nämä, tämä viimeisen kymmenen vuoden kehitys, niin voitteko sen pohjalta sanoa, että onko jotain arviota siitä, että mi, mitä tapahtuu, jos yksi yhteen sovelletaan tätä direktiiviä ja miten arvioitte tilannetta näiden epävarmojen työpaikkojen lisääntymisen tai vähenemisen kannalta. Sitten lentoyhtiöiden edustajien, äh, lentokenttien edustajien kannalta kysymys. Mitä turvallisuusnäkökohtia pitää ottaa huomioon, jos useita huolitsijoita toimii lentokentällä. Tässä varmaan täytyy ottaa turvallisuusnäkökohdat huomioon. Voisiko tulla ongelmia direktiivin soveltamisessa? Minulla olisi tuhansia kysymyksiä, mutta en nyt voi esittää enempää, kuin aika on niin vähän. No, meillä hiukan aikaa kuitenkin. Tämä ei mikään saksalainen ongelma, mutta seuraavaksi puheenvuoronsa Hirsch ja sen jälkeen Händel. Hirsch, olkaa hyvä. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Kiitos, puheenjohtaja. Täällä puhuttiin vapauttamisesta. Minä luulisi, että liberaalit ovat nyt innoissaan, mutta tätä täytyy kuitenkin tarkastella eri näkökulmista. Ähm, monesti kilpailu parantaa tilannetta myös mitä laatuun tulee, mutta meillähän on nyt jo tietyn asteista kilpailua. Lentoyhtiöthän voivat valita kahden palveluntarjoajan välillä. Ja tässä on tapahtunut paljon juuri mitä laatuun tulee. Mutta uskoisin, että jos meillä olisi enemmän kilpailua, te Russell's Airlinesistahan niin myös sanoitte, niin että laatu todella on yksi näkökanta, mutta kustannukset ovat toinen. Ja eurooppalaiset lentoyhtiöt ovat valtavan hintapaineen alaisena. Ja se, mitä arabimaissa tapahtuu, sen kaikki varmasti tietävät. Ja sillä varmasti olisi vaikutuksia siihen, että minkälainen kilpailutilanne olisi maahuolintapalveluissa. Maahuolintapalvelut ovat erittäin henkilöintensiivinen ala. Ja totta kai sitten palkka on tässä oleellinen kysymys. Tämä on looginen seuraamus. Ymmärrän toki vapauttamisen, eli että valtio ei voi enää puuttua tilanteeseen, niin totta kai sillä on sitten myös seurauksia palkan suhteen. Ja jos palkat nyt laskevat ja sitten kuitenkin tarvitaan taas valtiota antamaan tukia, niin en nyt oikein sitten ymmärrä, että onko tässä valtion puuttuminen ähm, vapauttamiseen järkevää. Eli tätä täytyy kyllä tarkastella kriittisesti, kun sanotaan, että saataisiin mukaan enemmän vapauksia, kun valtio ei enää puutu, mutta sitten täytyy lopuksi kuitenkin puuttua. No sitten artikla 6 Eli meillä ei ole tässä niin kuin, ei ole mitään mahdollisuuksia osallistua tähän, koska tämä on oikeastaan se kohta, joka vaikuttaa kaikkien eniten palkkoihin. No hyvä, vielä muitakin kohtia on. Ja sitten tämä henkilöstön siirtäminen. Tämä vaikuttaa ensisilmäyksellä mielenkiintoiselta, mutta toisella silmäyksellä ei pystytäkään puhumaan evät enää todellisesta turvallisuudesta. Pysyvätkö nämä henkilöt sitten toisessa yrityksessä? Kyllähän he voidaan sieltäkin irtisanoa. Eli tämä ensisilmäyksellä näyttää hyvältä, mutta ehkä tämäkin pitäisi kyseenalaistaa. Tämä olisi kysymys herroille. Miten te arvioitte tämän? No sitten koulutus, jatkokoulutus työntekijät hyötyvät tästä, mutta totta kai myös matkustajat asiakkaina ja myös lentoyhtiöt. Kyllä lentoyhtiöilläkin on intressit, että työntekijät todellakin tekevät laadukasta työtä. Sitten vielä yksi kysymys vielä miten nämä vaatimukset ne tulevat sitten vaikuttamaan? Ehkä olisi hyvä, jos tekisimme vaikutuksen arvioinnin liittyen tähän komission ehdotukseen, eli mitä seurauksia ja mihin kustannukset siirtyvät. Täällä on ehdotettu uutta virastoa muun muassa joka tekisi sitten erilaisia arvioita, miten kustannukset sitten kasvaisivat ja miten, minkälaiset kustannukset olisivat yksittäisissä jäsenvaltioissa. Meillä on eri ehdotuksia pöydällä, mutta vaikutuksia mielestäni ei ole vielä esitetty. Eli tässä kysymys myös teille, että miten te arvoisitte tällaisen vaikutuksen arvioinnin. Kiitos. Merci. Kiitoksia. Händel ja sitten Becker. Ja... No niin. Hirsch nyt puhui näistä liberaalisista kysymyksistä. No, haluaisin nyt viitata siihen, että tämän tyyppinen vapauttaminen, jossa komission toiminta on johtanut siihen, että sosiaalipoliittiset ja työpoliittiset sekä eivät enää ole puolustettavissa ja nyt olemme sen rajoilla, mitä kuluttajat voivat hyväksyä lentoliikenteessä. Ja nyt olemme tilanteessa, jossa komission vapauttaminen on johtanut siihen, että 40 prosenttia ihmisistä on saanut lisää töitä maahuolinnassa, mutta kattavat 100 prosenttia enemmän lentoja. Eli lentotyöpaikkoja on syntynyt aika vähän lisää. Ja sitten palkkakehitys, josta nyt kuulimme, se on johtanut siihen, että palkkojen dumppaus ja tämä vapauttaminen on johtanut siihen, että 20 prosenttia palkat ovat vähentyneet. Ja tällä hetkellä kuitenkin osa näistä henkilöistä joutuu eh, tekemään työtä köyhyysrajan alapuolella emme varmaan tätä tarkoittaneet vapauttamisella. Tämä on sellaista ahnetta toimintaa, johon pitää puuttua. Kyse ei nyt ole vapauttamisesta. Minun puolestani nämä 30 lentokentillä voisi olla vaikka 36 maahuolia, mikäli sosiaaliset olosuhteet ovat kohdallaan. Ja miten ne sitten hoidetaan yrityksessä, no se on sitten lentokenttien asia. Ja tietysti tämä rajoitus on ihan perusteltu, mutta kyse on nyt siitä, että tämän tyyppinen työ, kun otetaan työpoliittiset ja turvallisuuskysymykset huomioon, niin tätä ei voida perustella ja siksi meidän täytyy nyt toimia. Tästä eivät saa kärsiä ne, jotka järjestävät lentoja tai jotka matkustavat. Ja meillä on kolme kysymystä. Viinin lentokentältä kuultiin, että maahuolijat eivät enää ansaitse pääomakustannuksiaan. Sitten toinen kysymys. Onko totta, ETF on laskenut, ja haluaisin kuulla nyt Brussels Airlinesin edustajalta, että 200 euron lippu johtaa euron 60 sentin säästöön per matkustaja, ja sehän on naurettavaa. Jos ajatellaan vaikka sosiaalisia seuraamuksia ja sitten kilpailukykyä lentoyhtiöissä, niin tämä on aika marginaalista. No ehkä komission kollega voi sitten lähteä lomalle, koska ei tämä euro 60 muuta mitään kuluttajien kannalta. Ja sitten pitääkö paikkansa, että Saksan lentokentillä tällä hetkellä on yhä enemmän lentoja. Eli kolme eh, konetta saapuu samaan aikaan ja jos ajattelen tätä matkustajana, me kaikki matkustamme aika paljon, niin minua ainakin pelottaisi, että jos tämä nyt on todella näin, niin mitä mieltä ETF tai Verdi ovat, eli miten tulevaisuudessa näitä turvallisuusstandardeja voidaan parantaa. Kiitos. Euh, merci, Monsieur Becker, puis Monsieur Serkas. Kiitos Becker ja sitten Serkas. Euh, Monsieur Becker. Ähm, Sie werden erkennen, dass ein... jos on itse ollut yrittäjänä, niin tietysti ajattelee liiketalouden kannalta. Vapaasta kilpailusta haluaisin kuitenkin esittää epäilykseni. Ja tässä vaiheessa ei mielestäni ole tietoa eikä pakottavia argumentteja sen puolesta, että nämä mahdolliset ja joka, jopa todennäköiset ö, haitat ö, työntekijöiden kannalta – ei ole mitään ö, ö, mahdollista ö, puolta, tai puhua mistään liian isosta palkoista. Eli kilpailus, josta on kyseessä 70 prosenttia palkoista, niin se, sitten lopuksi siitä kärsivät työntekijät. Ja se on pelko, joka minulla nyt on tämän tietopohjan takia. Molemmat seltokentät eivät ole mitenkään nyt ilmoittaneet tällaista paineesta. Eli tämä on mielestäni sellainen tietopohja, minkä takia minä en nyt mitenkään spontaanisti lähde tukemaan tätä ehdotusta. Ei tässä mielestäni ole mitään poikkeamaa pakko tehdä kilpailun takia tai minkään tai ja mahdollisten haittojen takia. Tämä on minun henkilökohtainen näkemykseni tästä ehdotuksesta. Bon, voilà qui clarifie le débat. No niin, tämä selvitti vähän asiaa. Sitten Ferkas. Palabra, señora presidenta. No niin, käytän nyt puheenvuoron, koska haluan ottaa esiin vähän tätä Välimeren liettiä mukaan. Täällä on ollut vähän liikaa nyt punaviiniä tässä keskustelussa. Kaksi asiaa haluan nyt sanoa selkeästi komission edustajalle, jotta hän kertoo sen eteenpäin. Liian usein, aina kun komissio puhuu, se unohtaa, että meidän täytyy noudattaa perussopimuksia. Siellähän on artikla 9 esimerkiksi, ja siinä todetaan, että kaikessa EU-politiikassa täytyy pitää huolta laadukkaista työpaikoista ja sosiaalikysymyksistä. Mutta tästä ei koskaan puhuta, puhutaan kustannuksista, kilpailusta, mutta koskaan ei puhuta eurooppalaisesta sosiaalimallista. Ei puhuta näistä asioista niin kuin niitä ei olisi olemassakaan. Ja liian usein näemme, niin kuin tänä aamuna, että kun on kaksi erilaista, hyvin erilaista kantaa, niin yleensä komission kanta on aina työnantajien puolella ja sitten työntekijöiden kantaa vastaan. Ei ole mikään ihme siis, että kansalaisten ja työntekijöiden silmissä Euroopan komissio sen sijaan, että se olisi joku, joka tukee eurooppalaista sosiaalimallia, se on joku, joka systemaattisesti tuhoaa niitä etuja, joita on kansallisella tasolla saatu aikaan. Ja tämä on Euroopalle suuri ongelma. Nyt me olemme lähdössä taaksepäin ja noudatamme nyt mallia, joka ei ole eurooppalainen sosiaalimalli ja joka ei enää ole sosiaalista markkinataloutta, vaan se on pelkästään markkinataloutta. Jotkut meistä ovat sen hyväksyneet, koska siihen on lisätty sosiaalisia seikkoja. Markkinatalous sinänsä on sellainen, jota emme hyväksy, mutta sosiaalista markkinataloutta me haluamme. Eli me olemme erittäin huolissamme tästä ehdotuksesta ei ole pelkästään saksalaiset, vaan kaikki eurooppalaiset, jotka uskomme Eurooppaan, uskomme kansalaisten Eurooppaan, työntekijöiden Eurooppaan. Ja kilpailukyky ei ainoastaan liity kustannusten alentamiseen. Se liittyy myöskin sosiaaliseen vuoropuheluun. Meidän täytyy luoda liittoutumia työntekijöiden ja yritysten välillä, jotta voimme parantaa työn laatua ja sosiaalisten etujen laatua. Eli komission edustaja, kun ajatellaan sosiaalista ryhmää, niin me olemme kyllä aika huolissamme tästä ehdotuksestanne. Kiitos. Ähm, monsieur le rapporteur. No niin, esitteli, onko teille jotain täsmällisiä kysymyksiä vieraillemme ennen kuin he saavat uudelleen puheenvuoron, mutta nopeasti, koska muuten he eivät ehdi vastata. Niin, kello tikittää, siihen olemme tottuneet. Kollegojen kysymykset ovat olleet tärkeitä. Halusin kuitenkin vielä kysyä, että mitä tapahtuu, jos olisi vielä yksi palvelun tarjolla lisää? Vaikuttaisiko se laadun parantumiseen? Oletteko todella sitä mieltä, että siellä missä se toimii, niin meidän täytyy sallia yksi tarjoaja, koska se lisää kilpailua? Me valiokunnassa sanoimme aikaisemmin, että jos tulee lisää palveluntarjoajia, koska me halua monopolia, niin täytyy pitää tietystä laatukriteereistä kiinni. Entäs sitten se mahdollisuus, että voidaan työllistää ihmisiä? Oletteko keränneet kokemuksia? Ne, jotka ovat maahuolentapalvelussa, Neillä on EHK-diplomi. Jos siellä nyt sitten irtoaa joku väärä ruuvi, niin kone putoaa. Ja sitten lopuksi kauhistellaan, no herra jästäs, miten tätäkään nyt ei sitten otettu huomioon. Joten siis koulutuksen laatu on erittäin tärkeä kysymys. Ja, ja sitten kollega Henel viittasi tähän lentolippujen hintaan. Pitääkö tämä paikkansa? Pidetään, puhutaanko todellakin todellakin vain eurosta tai muutamasta eurosta ja sitten tuhoamme monta asiaa. Kollega Tsarkas sanoi selkeästi, että tässä on kysymys muista lentokentistä. Ei tässä ole kysymys pohjoisesta tai etelästä. Mm, tämä koskee meitä kaikkia. No sitten viimeinen kysymys. Täällä puhut puhuttiin 60 000, mikä ei pitänyt paikkansa, vaan tämä 300 000 oli oikein. Tämä on asia, joka täytyisi ottaa huomioon parlamentissa. No sitten artikla 6. Olet aivan oikeassa, siellä meidän toimivaltuuksiemme piirissä, mutta kyllä me voimme tehdä tarkistuksia TRAN-valiokunnassakin niitä on tehty ja meidän täytyisi käyttää tätä tilaisuutta hyväksi. Me olen, minä olen keskittynyt vain meidän toimivaltuuksiimme ja sitten yhteisiin toimivaltuuksiin TRAN-valiokunnan kanssa, mutta jotta tarkistukset eivät mene hukkaan, niin täytyisi toimia näin. Olen täysin samaa mieltä. Jos nyt katsomme tätä karttaa, Nyt annan puheenvuoron sitten vieraillemme. Eli ensin puheenvuoron saa Jan Leu, ja pyytäisin, että puhuisitte korkeintaan viisi minuuttia. Olkaa hyvä. Thank you, Mrs. Chairman, and thank you, uh, members of the committee for... Kiitokset. Ja kiitokset uh, näistä kysymyksistä. Ne ovat rele- relevantteja koitan vastata omasta kokemuksestani niihin nopeasti ja asianmukaisesti. Haluaisin reagoida viiteen kysymykseen. Ensinnäkin kustannukset. Mikä on kustannusten vaikutus lippujen hintaan? Meidän näkemyksemme mukaisesti niin maahuolinta on ratkaiseva meidän kilpailukykymme kannalta eurooppalaisissa lentoyhtiöissä, koska se vaikuttaa suoraan kustannuksiin. Se on 15 prosenttia, mutta se ei koske pelkästään asematason ja matkatavaran huolintaa, koska nämä usein sitten tarvitsevat muitakin palveluja, nimittäin niin kuin matkustajapalveluja ja muita. Eli tässä pelkästään näiden osalta puhutaan 15 prosentista ja tämä on jo merkittävä. Aikaisemmin siis kustannukset ovat tulleet alas ja meillä on vielä samantyyppisessä lentokoneessa vielä eroa kahdesta tuhannesta eurosta samantyyppisestä palvelusta 400 euroon jossain toisessa passa, massa. En sano, että yksi tai toinen näistä on parempi, mutta siis selkeitä eroja on. Jos vähittäin ja valovaisesti vapautetaan markkinoita, niin se voi olla hyvä asia. Siis tällä, näillä kustannuksilla on lentoyhtiölle merkitystä. Ja sitten toisekseen sillä on merkitystä kilpailukyvyn kannalta, koska sitten se välillisesti vaikuttaa myös laatuun ja siihen, että miten me pystymme vaikuttamaan matkatavaraa ongelmiin, täsmällisyyteen ja niin edelleen. Jos emme näissä asioissa toiminta laatua, niin, ja mehän olemme tässä usein juuri ö, maahuolennasta riippuvaisia, niin sitten joka viivästysminuutti maksaa ainakin 100 euroa. Eli kyllä tällä on merkitystä, eli kyllä tällä on merkitystä kilpailukyvyn kannalle ja uskomme, että kustannusten vähentäminen ja palvelujen parantaminen voi tuoda enemmänkin kuin yhden euron. Ja sitten muutamat kollegat äh, ottivat esille sen, että 70-80 prosenttia näistä hallintapalveluista tulee työvoimakustannuksista. Se on meidänkin kokemuksemme, mutta näiden kustannusten äh, äh, valvonta ei koske pelkästään työvoimakustannusten valvontaa, vaan myös tämä, miten tehdään työt, miten järjestellään työt ja miten motivoidaan ihmisiä. Tietenkin yksittäisen henkilön palkka on myöskin merkittävä, mutta se on ainoa elementti. Ja merkittävää vipuvaikutusta saadaan, jos nämä eri lentokentää tekevät ihmiset kokoontuvat ja vaihtavat parhaita käytänteitä. Keskustellaan siitä, miten ovat tehneet eri tavoin töitä niin ei se pelkästään, tai, tai se ei silloin kyse pelkästään työvoimakustannusten laskemisesta, vaan työn ammattimaistamisesta. Sitten edelleen monilla Euroopan kentillä on kyseessä kaksi huolitsijaa. Kyllä, siis kilpailusta on kyse, mutta sitten joissain paikoissa, erityisesti isoilla kentillä, niin lentoyhtiöiden on vaikeaa, kun niillä on isot volyymit kyseessä, niin on vaikea vaihtaa huolitsijaa, koska siirtokustannukset ja riskit ovat korkeat niin, että sen takia uskomme, että isolla kentillä pitäisi olla kolme huolitsijaa niin, että markkinoita voitaisiin hajottaa enemmän ja niin, että olisi todellakin mahdollista vaihtaa huolitsijaa. Brysseli on yksi esimerkki tällä hetkellä. Voin puhua Lufthansan äh, ryhmän lentoyhtiöiden puolesta, niin kaksi huolitsijaa isolle eh, yhtiölle tarkoittaa usein eh, loppujen lopuksi monopolia. Ja sitten se, että tosiaan olisi vain kaksi huolitsijaa, niin silloin tällaiset hyvin toimivat huolitsijayhtiöt, jotka eh, myöskin noudattavat työlainsäädäntöä ja muuta, niin eivät usein pääse tästä sitten ollenkaan osingolla, kun eivät tilaa heille. Brysselistä meidän kokemuksemme on sellainen, että ja olemme kuulleet tämän sektorilta, että emme siis kannata sitä, että kuka tahansa pääsee mille tahansa lentokentälle toimimaan tietenkään, vaan kannatamme sitä, että annetaan kannustimia, että varovaisesti ja vähitellen avataan markkinoita kolmeen huolintayksikköön niin, että voidaan parantaa laatua. Jos teemme tämän varovaisesti, niin varmasti laatukin paranee. Ja pari esimerkkiä vielä sellaisista lentokentistä, joissa aikaisemmin puheenjohtaja keskeyttää. Ingo. Kiitoksia sitten Grantsfolds. Thank you. Frau Vorsitzende, Sie haben ja... Rouva puheenjohtaja, tehän viitatte siihen, että että olen äh, lentoyhtiön hallituksessa, olen kahdessakin, mitä keskisuuriin tulee. Siis ne ovat kooltaan keskisuuria, vähän niin kuin Brussels Airlines. Minulla on täällä joitakin lukuja. Eli vuonna 2011-2012 tällä lentoyhtiöllä oli kuluja 850 miljoonaa euroa. Ja sitten Kokonaiskustannuksissa 40,3 miljoonaa olivat huolinta, maahuolintapalveluita. Mutta mitä näihin maahuolintakustannuksien tulee, niin tämä koskee vain Saksassa säänneltyjä. Tämä kokonaiskustannus 40,3, tähän koskee siis myös sitten ei-säänneltyjä Jos tämä otetaan huomioon, ja jos otetaan huomioon, että palkkojen osuus on 100 äh, prosenttia eikä 60-80 niin, niin kuin sanottiin. Ja, ja sitten jos oletetaan vielä, että komission tavoite on, että palkkoja alennetaan 20 prosenttia, niin sitten puhutaan äh, osuudesta, joka on 0,35 prosenttia kokonaiskustannuksista. No sittenhän voidaan laskea, mitä tämä tarkoittaa per lento. No, jos nyt puhutaan 200, 400 tai 600 eurosta, mitä lipun hintaan tulee, niin tämä voi sitten laskea. Kyllähän minä ymmärrän lentoyhtiöitä. Joissakin lentoyhtiöissä se olisi 130 000 euroa vuodessa, Lufthansa se olisi muutama miljoona, mutta Mitä kilpailuasemaan tulee ja tähän 0,35 prosenttiin, niin tätä se ei koske. SM Russells Airlines on varmasti hyvin järjestäytynyt lentoyhtiö, ei ainakaan huonommin järjestäytynyt kuin muut. Vuonna 2007 Lufthansa viimeksi julkisti lukunsa ja sanoi silloin, että maahuoltokustannukset ovat 4,4 prosenttia kokonaiskustannuksista. No sitten muihin kysymyksiin. Ai niin, vielä jos joku haluaa lukea tämän Hazard Advisors Groupin tutkimuksen, niin tämä koskee juuri näitä maahuolintokustannuksia lentoyhtiöille. Niin, että te te kuule subjektiivisia mielipiteitä meiltä. No, mitä jos komissio saa ehdotuksensa äh, läpi? No, silloin Englannissa, Espanjassa, Portugalissa kehitys huononee ja myös monissa muissa Euroopan maissa. Ja maissa, jossa markkinoille pääsyä on rajoitettu, niin sosiaalinen tilanne huononee nopeammin. Tämä koskee myös koulutusta, mitä joihinkin uusiin palveluntarjoajiin tulee. Thomas Mannhan puhui juuri tästä koulutuksesta, niin tätä koulutusta ei sitten ole enää lainkaan. Ja lentoyhtiötkin kouluttavat yhä vähemmän, ja totta kai se vaikuttaa turvallisuuteen. No en tiedä, mitä palkkojen kanssa tapahtuu. Jos nyt katsomme e, palkkakehitystä eri Euroopan maissa, niin voidaan vain olettaa, miten tilanne tulee jatkumaan, jos ei ole eurooppalaisia sosiaalisia sääntöjä. Ja jos nyt lisäksi sitten vielä vapautetaan, ainakaan tilanne ei tule parantumaan ja valtion täytyy maksaa yhä enemmän, veronmaksajan täytyy maksaa enemmän, mitä työt työttömyyskustannuksiin tulee ja työpaikkojen menetykseen. Ei sitäkään kukaan halua. Ihan sama, että tuleeko joku Kreikasta, yhdistyneestä kuningaskunnasta, niin ei kukaan ole, että tämä ilmailujärjestelmä. Ei olisi sellainen, että voitaisiin edistyä sosiaalisissa kysymyksissä. Meidän pitäisi pyrkiä tekemään yhteistyötä. No tietysti ehkä jotkut hallituksen jäsenet haluavat saada enemmän määrärahoja. Christophe Kiitokset viimeinen vieras Christoph Köpchen. Thank you. Kiitoksia näistä hyvistä kysymyksistä. Yksi kollega mainitsi Viinin lentokentän. No en tietenkään voi kommentoida jotain yksittäistä lentokenttää, mutta voin kommentoida lentokenttiä, joilla on maahuolintapalveluita. Vähemmistö lentokentistä tuottaa näitä palveluita. Jos katsotte näiden lentokenttien taseita, niin nämä marginaalit ovat hyvin pieniä. Monien vuosien aikana monet lentokentät tekevät tappiota tällä saralla. Eli täytyy miettiä, kun puhutaan vapauttamisesta. Johtaako yksi lisätoimia näiden lentokenttien parempaan voitollisuuteen? Ja tietysti vapauttaminen vaikuttaa näihin voittoihin. No sitten henkilöstön siirrot. Joskus saa sellaisen vaikutelman, että tässä puhutaan lähinnä saksalaisista kysymyksistä, mutta se ei pidä paikkaansa. Tässä puhutaan asetuksesta, jota sovelletaan kaikissa jäsenvaltioissa, ja sosiaalikysymykset tässä direktiivissä koskevat kaikkia 27 jäsenvaltiota. Henkilöstön siirto Yksi esimerkki, joka tulee usein esille, on Espanja. Espanjassa on alakohtainen sopimus liittyen henkilöstön siirtoon, ja sitten on muita maita, joissa on rajoitettu markkinoille pääsy. Ja situva, sitova siirtosäännöstö on tärkeä näille maille. Enkä ole varma siitä, että vuoden, vähintään vuoden tai muutaman vuoden jälkeen kun näitä siirtoja on tehty, uudet huolijat voivat sitten erottaa näitä työntekijöitä ja se on syy torjua tämä. Työntekijöillä pitää olla pidempi aikaväli, kun he katsovat näitä asioita. Nythän on seitsemän vuotta aikaa, ja jos on ongelmia, niin saatamme menettää työpaikansa, niin Työntekijöillä pitää olla työpaikan varmuus, pitää olla vakautta, laadukkaita palveluita. Näiden työntekijöiden asiantuntemusta ei haluta hukata. Henkilöstön siirto on sitten eri asia, kun puhutaan täysin vapautetuista markkinoista, mutta nyt kyse on rajoitu, rajoitetuista markkinoista. Sitten itsehuolinta. Tästä ei keskusteltu yksityiskohtaisesti, mutta jos muutetaan tätä määritelmää tai muutetaan mahdollisuuksia hankkia palveluita alihankintana, niin se vaikuttaa huomattavasti. Tällä hetkellä lentoyhtiöt eivät voi toimia alihankkijoiden kanssa kautta. Ja jos tätä määritelmää muutetaan ja jos alihankkijat päästetään mukaan, niin sitten voi katsoa kolmatta osapuolta huoliaa joka välttämättä ei ole yksi kahdesta tai kolmesta rajoitetuilla markkinoilla. Ja se johtaa siihen, että lentoyhtiöillä on enemmän neuvotteluvaltaa ja silloin hinnat saattavat jälleen laskea. Kyse ei ole yhdestä tai muutamasta maasta, kun ajatellaan vaikka itse huolinnan määritelmää. Meidän täytyy olla varovaisia, että me unohda millaisia sosiaalisia vaikutuksia näillä artikloilla on. Sitten Mannin esittämä kysymys. Olisiko yhdellä lisähuolijalla vaikutusta palvelun laatuun? Ja vastaus on, että se riippuu lentokentästä. On lentokenttiä, joilla on hyvin laadukkaita palveluita, kolme tai neljä maahuolia, Se ei ole mikään ongelma siellä, mutta aina markkinoiden olosuhteet eivät salli kolmatta toimijaa jos liikenne on sellaista, että yksi lentoyhtiö vastaa 70 prosenttia liikenteestä ja sillä on yksi huolia ja sitten toinen huolia vastaa kolmasta, 30 prosentista, niin mitä se kolmas huolia sitten tekisi? No se voisi yrittää kilpailla hinnalla tai laadulla päästäkseen markkinoille. Ja näissä olosuhteissa ei ehkä olisi hyvä ajatus avata markkinoita edelleen. Joilla lentokentällä se on hyvä idea. Eli tällainen päätös pitää tehdä paikallisten olosuhteiden perusteella ja päätös pitää tehdä paikallistasolla tai valtion tasolla eikä komission tasolla. Kiitos. Kiitoksia sitten vielä komissio ja pyydän, että puhutte lyhyesti. Thank you very much indeed for a sec- Kiitoksia. Kiva puhua toisen kertaan, puhun hyvin lyhyesti. Komissio kyllä tunnustaa ja äh, tietää, että tämä on poliittisesti hankala aihe ja otamme huomioon tänään esitetyt asiat. Ja uskomme myös että meidän ehdotuksena täytyy olla tasapainoinen, siinä täytyy ottaa huomioon sosiaalinen ulottuvuus. Olen aivan samaa mieltä herra Sarkassin kanssa. Ja sen takia meidän ehdotuksemme onkin tasapainoinen, niin siinä on keskeisissä säännöksissä mahdollistettu se, että jäsenvaltiot voivat, kun ne nyt eivät voi toimistomen ratkaisun takia, niin nyt voivat sitten vaatia, että henkilöstö siirretään. Ilman tätä säännöstä me emme voisi tehdä noin. Sen takia se on tärkeää. Ja tämä asetus ei siis koske pelkästään vapauttamista, vapauttamista jota ehdottaa, niin ehdotetaan hyvin rajallisessa määrin. Ja olen samaa mieltä tässä Brussels Airlinesin kanssa. Tämä tulee tapahtumaan vähitellen ja neljällä rajoitetulla alalla, joilla ei ole täyttä kilpailua tällä hetkellä. Ehdotamme vain, että siirryttäisiin kahdesta kolmeen palveluntarjoajan ja vain isoimmilla kentillä. Sitten kolmas kysymys. Tässä on paljon puhuttu koulutuksesta. Se on tosiaan ihan totta. Se on ehkä vähän päässyt unohtumaan tällä alalla ja se on kuitenkin tärkeää. Sen takia komissio edottaa pakollista koulutusta ja se suoraan liittyy myös laatustandardeihin. Tästä esitettiin hyviä ajatuksia. Stein muistutti tässä turvallisuusnäkökohdista ja totta on, että ne täytyy huomioida laatustandardeissa. Kiitoksia kovasti. Merci beaucoup. Nous allons rester là pour... Kiitoksia. Aamupäivän kokous päättyy tähän ja jatkamme tästä ja tarkastelemme sitten Mannin lausuntoa 20. kesäkuuta. Tapaamme kello 15 ja jatkamme kokousta silloin.